kokouksen esityslistan hyväksyminen. Jos teillä ei ole huomioita, niin katsomme ne hyväksytyiksi. Kohta kaksi puheenjohtajan ilmoitukset. Tämä kokous välitetään internetissä. Meillä on tulkkaus 19 kielellä. Sitten kohta kolme esityslistalla eläinten terveys. Esittelijä on varapuheenjohtaja Maari Polseen ja keskustelemme nyt eläinten terveydestä. Mietintöön on esitetty paljon tarkistuksia, ei pelkästään tähän mietintöön, vaan koko eläinterveyspakettiin. Ja olemme päättäneet tänään keskustella tarkistuksista. Ja sitten varjoesittelijät voivat sitten miettiä mahdollisia kompromisseja ja tällä tavalla voidaan helpottaa sitten äänestystä 11. helmikuuta. Tarkistuksia on ollut 785. Me olemme saaneet hyvin yksityiskohtaisen lausunnon ympäristövaliokunnalta ja toisen vielä kalatalousvaliokunnalta. Ja nyt pyytäisin, että esittelijä esittelee mietinnön ja sen jälkeen käynnistämme keskustelun. Varapuheenjohtaja Paulsen, olkaa hyvä. Tack, herr ordförande. Kiitos puheenjohtaja. Laittakaapas kaikki kuulokkeet korvillenne sen vuoksi, että tämä on nyt niin monimutkainen asia, että minun on melkeinpä pakko puhua ruotsia. Koitan nyt sitten tehdä parhaani ja puhua rauhallisesti, että tulkkaus toimisi. Ensin haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä. Me olemme tehneet todella hienoa yhteistyötä, joka on ollut hyvin luovaa ja toimivaa. Tämä on nimittäin juridisesti hyvin monimutkainen laki, jossa on 257 kohtaa ja todella paljon ehdotuksia, noin 180 delegoitua säädöstä ja täytäntöönpanosäädöstä. Eli tämä on hankalaa ja monimutkaista ja meillä on lähes 800 tarkistusta plus ympäristövaliokunnalta että kalastusvaliokunnalta. Eli tästä tulee todella vaikeaa. Siksi minä ja Varjo esittelijät valitsimme työkeinoksi sen, että me keskustelemme periaatteista. Ja kun olemme päässeet sopimukseen näistä periaatteista, niin sitten yritämme laatia kompromisseja, kerätä yhteen tarkistuksia ja vastatarkistuksia niin, että kaikki toimisi tämän tekemämme sopimuksen mukaisesti. Aloitan nyt näistä eri osioista. Ensinnäkin tämä otsikko eläinten terveyslainsäädäntö ei ole oikea, koska ei tämä ole mikään eläinten terveyslainsäädäntö, vaan kysymys on ennaltaehkäisevästä työstä ja eläinsairauksien vastaisesta taistelusta, joka tartuntojen vastaisesta taistelusta tartunnoista, jotka voivat välittyä eläinten ja ihmisten kesken. Eli minä haluaisin muuttaa koko tätä otsikkoa ja lain nimeä. Sitten on muutamia asioita, jotka mielestäni eivät kuulu tähän. Esimerkiksi kloonaus. Kloonaus voi olla hyvinkin ristiriitainen asia eri osapuolille, mutta sillä ei ole mitään tekemistä tartuntasairauksien kanssa. Sen vuoksi tämä mielestäni voitaisiin ottaa pois. Sen lisäksi olemme saaneet ehdotuksen komissiolta nyt jo ihan tässä muutama viikko sitten nimenomaan kloonauksesta. Ja nimenomaan maatalousvaliokunta on vastuuvaliokunta siinä, joten sen vuoksi ei kloonausta tähän mukaan. Mitä tulee sitten eläinkuljetuksiin, niin onhan täysin itsestään selvää, että eläinkuljetuksilla on valtava vaikutus tartuntatauteihin – mutta minä en haluaisi tätä kahdeksan tunnin käsitettä ratkaisevaksi tekijäksi. Minulle eh, se on liian yksinkertaista. Minä haluaisin mieluummin, että komissio asettaisi tieteelliset aikarajat myös kotimaan kuljetuksille. Siksi, että tartunta ei liity mitenkään kansallisvaltioiden rajoihin. Joten eläinkuljetukset kyllä tähän mukaan sinne, mihin ne sopivat, mutta ei mitään aikamääritteitä. Kun puhutaan intensiivisestä tehotuotannosta, niin olemme sopineet siitä, että muutamme tämän sanan intensiivinen sanaan tiheys, densiteetti. Sen vuoksi, että Eläinten tiheys tietyllä alueella on myös ratkaiseva tekijä tartunnoille. Sitten on yksi pieni yksityiskohta, joka tuli esiin aika myöhäisessä vaiheessa, nimittäin mehiläisten terveys. Koska mehiläiset, jo, joissain paikoissahan on eläinlääkäreitä, jotka osaavat myös paljon mehiläisistä, mutta tällaisia eläinlääkäreitä on todella harvassa – ja sen vuoksi meidän täytyy tehdä, kuten teimme vesieläinten kohdalla, niin meidän täytyy ottaa mukaan myös se, että viranomaisilla on mahdollista delegoida vastuuta asiantuntijoille, mehiläisten terveysasiantuntijoille. Sitten meillä on nämä irrallaan tavatut eläimet, joilla ei ole omistajia. Ne ovat myös suuri tartuntalähde, varsinkin zoonooseille, kuten rabies ja niin edelleen. On tärkeää, että meillä on selkeä määritelmä. Elisabeth Jeglen ehdotus artiklassa 4 määritelmäksi voisi olla erittäin hyvä kompromissi tässä yhteydessä. Samoin kuin se, kuinka suuri kontaktipinta näillä villiintyneillä kotieläimillä on ihmisiin ja yhteiskuntaan. Kun tulee seuraeläinten ei-kaupalliseen siirtämiseen ja, ja kuljettamiseen, niin me haluaisimme tämän delegoiduksi asetuksi tarkistus 767. Mutta seuraeläimet ovat myös hyvin tärkeitä muutenkin ottaen huomioon tartuntataudit. Meidän täytyy olla hyvin varovaisia, jos me, siksi me haluamme pitää kiinni tästä asetuksesta, joka koskee kotieläimiä ja niiden ei-kaupallista kuljetusta. Meidän täytyy olla todella varovaisia niin, että me emme aseta tässä poikkeusta kaikille seuraeläimille. Sitten me haluaisimme kotieläimille, seuraeläimille tällaisen tietokannan. On tärkeää, että meillä on valvonta ja tiedämme näistä kotieläimistä, mutta se täytyisi kuitenkin ainakin aluksi rajata vain koiriin. Siksi, että kun minä tapasin eläinlääkäri äh, asiantuntijoita kokouksessa, he nauroivat minulle ja sanoivat, että kuulkaas nyt hyvä rouva, Onko kellään minkäännäköistä kontrollia eh, kissojen seksielämästä? No, onhan se todella totta. On todella vähän kissoja, jotka ovat eh, vain eh, koti sisäoloissa ja että aina tiedettäisiin, kuka on kissanpentujen isä. Eli tässä pitää ehkä olla hieman varovainen. Sitten kysymys, joka on todella tärkeä ja ehkäpä yksi kaikkein ristiriitaisin nimittäin antimikrobinen resistenssi. Millä tavalla me hoidamme tätä asiaa? Me olemme saaneet todella paljon tarkistusehdotuksia tähän, ja minusta on hyvin tärkeää, että me saamme ne mukaan. Tässä on yksi ehdotus äh, edustaja McGuinnessiltä, joka on hieman vääränlainen. Se, että puhutaan patogeeneista on ihan ok, mutta ei eläinpatogeeneista tässä yhteydessä, koska siinä tapauksessa me olisimme e, juridisesti jättäneet kaikki sonottiset patogeenit, eli sonottiset tartunta-aineet pois. Eli tämä voisi olla hieman vaarallinen polku. Mitä tulee sitten antibioottiresistenssiin, siinä täytyy huomenna toimijoiden vastuu ja se, että käytetään valvotusti eläinlääkkeitä. Artikla 10, siinä puhutaan toimijoiden perusosaamisesta ja äh, vastuullisesta käytöstä ja jäsenvaltioiden velvoitteista huomioida tämä. Ja sen lisäksi on tärkeää, tämä on asia, jota pyydän todellakin, että mietitte. Kun on kysymys eläinsairaudet ja antibioottien käyttö, niin suurin ongelma on nimenomaan se, että ne saira on sellaisia sairauksia, joita ei ole luokiteltu tartuntataideeksi. Ja tämä on ongelma maanviljelijöille. Sen vuoksi on tärkeää, että pyydämme, että jäsenvaltioilla olisi järjestelmät, jolla saattaisiin hallittua myös ne sairaudet, jotka aiheuttavat suurimman osan arkipäivän ongelmista maataloudessa. Eli tämä tästä antibioottiresistenssistä, koska mehän olemme varoittaneet koko ajan, että tämä ei nyt ole mikään eläinten hyvinvointilainsäädäntö, mutta kaikki me, joilla on tietoa ja kokemusta eläinten kasvattamisesta, maataloudesta, että on olemassa hyvin selkeitä yhteyksiä eläinten hyvinvoinnin ja niiden äh, vastustuskyvyn välillä sairauksille. Eli siis eläinten immuunikyky on hyvin riippuvainen siitä, miten ne eläimet voivat, ihan niin kuin ihmisetkin. Tässä yhteydessä me kaikki olemme nisäkkäitä. Joten eläinten hyvinvointi on otettava mukaan niin, siltä osin, kun se on relevanttia, mutta ei yksityiskohtaisesti kuvattuna. Ja päättäisinkin puheenvuoron pyytämällä teitä, että kun puhumme tästä ja kun te äänestätte, niin olkaa kiltejä ja miettikää sitä, että tämä on hyvin monimutkainen laki, joka tulee vaikuttamaan monien miljoonien ihmisten arkipäivää heidän työelämässään Euroopan unionissa. Meidän täytyy huolehtia siitä, että laki on selkeä, ymmärrettävä ja käsitettävä kaikille niille, jotka sitä joutuvat käyttämään. Meidän täytyy olla todella varovaisia, jos me lähdemme tässä nyt monimutkaistamaan jokaista kohtaa. Niitähän on 257 tässä laissa. Ja sen lisäksi meillä on vielä varsinainen kasa liitteitä, jotka ovat osa tätä ohjausvälinettä. Joten minä vetoan teihin. Selkeys puhtaat periaatteet ja ymmärrettävät kohdat. Kiitos. Molto bene, grazie eh, Marit. Kiitoksia Marit. Nyt käynnistämme keskustelun. Ensimmäiseksi Jegle ja sen jälkeen Schmidt. Elisabeth, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensimmäinen suuri kiitokseni on osoitettu esittelijä Rova Poulsenille. On totta, että siitä lähtien kun tämä mietintö on ollut olemassa, olemme tehneet hyvää työtä, me käsittelijät ja myöskin ryhmät keskenään, sikäli kun se on ollut mahdollista. On totta myös se, että nyt on valtaisa paketti edessä, joka pitäisi koota niin, että saadaan aikaan hyviä kompromisseja. Se, mitä Rova Paulsen sanoi lopuksi, haluaisin sanoa se verkkanan aluksi, eli sanoa, että tämä ei ole mikään eläinten suojelumietintö. Kysymys on kyllä eläinten hyvinvoinnista, sillä tällä vaikutusta terveyteen ja sairauteen. Ja siinä mielessä nämä asiat kuuluvat mietintöön, mutta tullakin vain niihin osiin, joissa näitä asioita käsitellään. Me tarvitsemme viime kädessä mietinnön, joka on yksiselitteinen, selkeä, eikä anna tukea byrokratialle. Ja tähän palaan vielä lopuksi. Rova Poulsen tietää, ja tästä on puhuttu kokouksissakin jo, jossa kaikki ryhmät ovat olleet edustettuina, että kansanpuolue ja minä olemme valmiita tukemaan monia hänen näkökantojaan. Tämä lähtee liikkeelle jo otsikosta. Siinä tuen otsikon muuttamista siksi, että eläinten terveys on hiukan epäselvä käsite ja, ja eläintautien ehkäiseminen ja torjunta tekee selväksi, mistä tässä on kysymys. Kloonaus ei kuulu tähän mietintöön. Eläinkuljetukset ovat itsenäinen asia. ajatellen, mitä tulee nimenomaan niitä koskeviin aikamääräyksiin, eikä niillä ole mitään tekemistä tässä mietinnössä. Mitä tulee antibiootiresistenssiin, niitä kommentteja olemme myös valmiita tukemaan, mutta haluaisin myös todeta, että tässäkin mietinnössä täytyisi keskustella ja ehkä saamme aikaan kompromissin asiasta, miten voidaan puhua rokottamisen mahdollisuudesta. Rova Poulsen on aivan oikein mm, ottanut esille sen, miten Irlannin olevia eläimiä voitaisiin kohdella. Ja kysynyt myös sitä, onko ylipäätään järkeä ottaa tätä kysymystä mukaan tähän mietintöön. Jos ajattelen nykyistä tilannetta, ajattelen, miten eläimiä tällä hetkellä kasvatetaan, minusta on täysin selvää, että jotakin täytyy tehdä. Meillä on toisaalta maatalouden hyötyeläimet, ja niitähän tämä mietintö koskee. Ja mietintö tähtää siihen, <clears throat> että yhdessä viljelijöiden kanssa löydetään ratkaisuja, jotka liittyvät nimenomaan eläinten terveyteen ja tautien ehkäisemiseen ja torjuntaan. Toisaalta sitten ovat myöskin mukana tällaiset kotieläimet, seuraeläimet, jotka konkreettisesti ovat yksittäisten henkilöiden vastuulla, josta voidaan selkeästi sanoa, kenen omaisuutta ne ovat. Sitten on myöskin villit eläimet, ja kaikissa Suomen jäsenvaltioissa on metsästäjiä, joilla on vastuu villeistä elämistä, olipa kysymys siitä, miten niitä harvennetaan tai muuta. Ja sitten on tämä välikategoria, jotka ovat villiintyneet eläimet, olipa kysymys minkälaisista eläimistä tahansa. Villiintyneet eläimet, eläimet jotka toisaalta ovat yhteydessä tekemisissä villieläinten kanssa ja toisaalta sitten myöskin kotieläinten ja ihmisten kanssa. Ja tätä kautta ovat vaikea, voivat aiheuttaa vaikeuksia, mitä tulee nimenomaan sairauksiin. Ja eräs suurista kysymyksistä ja suurista vaikeuksista ovat nimenomaan vapaana juoksevat koirat. Ja tämä on yksi asia, johon pitäisi tarttua. Pitäisi löytää myöskin tapoja käsitellä tätä aihekokonaisuutta. Saksassa koirat, jotka kuuluvat ihmisille, ovat rekisteröityjä. Niillä on korvamerkki. En tiedä, mikä tilanne on muissa jäsenvaltioissa, mutta vain tätä kautta me ylipäätään voimme saada tämän asian hallintaan ja ylipäätään keskustella siitä, kenellä on mikäkin vastuu näistä eläimistä. Ja tämä tässä on tavoitteena, että aina pidetään mielessä nimenomaan kotieläinten suojelu. Meillä on eri näkemyksiä. Olemme havainneet keskusteluissa, että näin on. Esimerkiksi eläinlääkäreiden käynneissä, jotka liittyvät maatalousyrityksiin, siinä saattaa olla niin, että riski pohjainen lähestymistapa olla se, joka on oikea, koska eläinlääkärit tuntevat viljelijät, voivat tietää, missä on sellaisia yrityksiä, joihin pitää kiinnittää enemmän huomiota ja mihin taas vähemmän. Hyvin tärkeä kysymys minulle ovat myös vapaaehtoiset ohjelmat, joita komissio ehdottaa tautien poistamiseksi. Komissio ehdottaa, että jäsenvaltiot, jotka ryhtyvät tällaisiin vapaaehtoisiin ohjelmiin, kuitenkin joutuvat ensin pyytämään komissiota luvan niihin. Silloin varmastikin monivaltio saattaisi luopua näistä ohjelmista, ja siksi minusta komissiolle pitää asiasta tiedottaa, se on järkevää, se on avointa, mutta muuten jäsenvaltion omaksi tehtäväksi, itse päätettäväksi jää se, mitä se tekee, jos se katsoo jonkin olevan välttämätöntä. Tietysti jokaisella jäsenvaltiolla täytyy olla mahdollisuus suojautua sitä vastaan, että tauteja tulee sen alueelle, mutta ei tätä voida vain sattumanvaraisesti tehdä, vaan täytyy olla myöskin eh, tieteellinen pohja, jonka perusteella komissio hyväksyy tämän, eikä ilman eh, riittävää syytä saa kauppasuhteita katkaista sisämarkkinoilla. Me näemme mehiläiden terveyden yli ryhmärajojen hyvin tärkeänä asiana ja haluamme siitäkin tuoda asioita mukaan tähän mietintöön. Minun mielestäni on myös niin, että kaksi asetusta tulisi säilyttää, jos, jotka eivät nosin täysin selväksi tässä mietinnössä. Tällä asetuksella olisi tarkoitus lähes 50 olemassa olevaa direktiiviä ja asetusta korvata ja kysymys saada aikaan yksinkertaistamista, joka on meidän kaikkien suuri tavoitteemme. Kuitenkin kahdesta asetuksesta sanoisin, että meidän täytyisi pitää kiinni siitä, mitä on olemassa. Toinen asetus, joka koskee sitä, että on ei-kaupallista kotieläinten kasvattamista. Tämä on tam- toukokuussa 2013 saatu hyväksyttyä pitkien neuvottelujen jälkeen. Ja toinen mietintö koskee nautojen merkintää ja naudan lihan merkintää. Nautojen, nautaeläinten merkintä, siitä on olemassa mietintö, josta vielä on loppuäänestys jäljellä, ja merkintä, sen komissio vahingossa on väärässä välillä on poistanut, ja sen pitäisi säilyä siinä. Mutta Rova Paulsen ei puhunut vielä tästä, mutta minä haluaisin ottaa tämän esille. Eli espanjalaiset kollegamme kansanpuolueryhmässä ja SD-ryhmässä ovat tehneet tarkistuksia, jotka ovat sanamuodoltaan aivan samansisältöisiä. Ja minä nyt pyytäisin, että minulle selittäisin taustaa, miksi juuri Espanjalle asia on niin tärkeä ja miten asiaa pitäisi kohdella kompromisseja tehtäessä, koska viime kädessä on kysymys kompromisseista. Ja se, että yhtä jäsenvaltiota varten luodaan jonkinlainen kompromissi, on aina vaikea asia. Toinen asia on sitten se, että espanjalaisilta sosialistit ovat tehneet vielä eräitä muitakin tarkistuksia. Samoin myöskin italialaiset tarkistukset ovat mukana tässä ryhmässä ja pyytäisin, että ne, jotka näissä ovat vastuussa, huolehtisivat siitä, että saamme aikaa ratkaisuja, että teemme jotakin yhdessä, ettei tästä tapahdu mitään hajautumista. Se olisi hyvin tärkeää. Kiitos herra puheenjohtaja, kiitos Rova Paulsen. Bene, grazie Elisabeth Schmidt. E kiitos Schmidt ja sitten Kapulas. Thanks, uh, Paolo. Uh, Kiitoksia Paolo. Ensinnäkin sanoisin, että Paulson on tehnyt erittäin hyvää työtä tiiminsä kanssa tässä monimutkaisessa aiheessa. Aina sanotaan, että on hyvää yhteistyötä, mutta tällä kertaa se oikeasti pitää paikkansa. Eli tätä on käsitelty hyvin tähän mennessä ja haluamme jatkaa tätä, mutta kun ajatellaan tämän asian laajuutta, jos ette ole tarkastaa tätä asiaa, niin tässä on nyt 40 direktiiviä asetusta mukana ja yli 400 lainsäädäntötekstiä. Osa on peräisin vuodelta 1964, eli tämä on selkeää konsolidointia, jolla on todellista, todellista arvoa kansalaisillemme. Pidämme erittäin hyvänä sitä, että on puhuttu näistä tartuntataudeista ja että poistetaan esteitä, joita on ollut. Ja ei haluta, että tätä sovelletaan aloilla, joilla se vain monimutkaista asioita. Eli tämä on hyvin kohdennettu mietintö ja odot, katsomme nyt näitä tarkistuksia. Ja olemme iloisia siitä, että artiklassa 1 mikro, antimikrobivastustuskyky, samoin artikla 6, jossa loitellaan tauteja, se on hyvä. Ja sitten politiikka, joka liittyy eläinlääkinnällisiin tuotteisiin, sekin on hyvä selvennys. No sitten pari tarkistusta, joita me olemme tehneet. Olisimme iloisia, jos kollegat voisivat niitä tukea liittyen artiklaan 114 ne liittyvät tuleviin päätöksiin, kun muutetaan eläinten tunnistamissääntöjä. Mielestäni tässä pitäisi olla parlamentti mukana yhteispäätösmenettelyssä, koska kuten on nähty, tavallisella lainsäädännöllä ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota tähän, ja eläinten tunnistus on kuitenkin tärkeää viljelijöille. Ja sitten tarkistus 616, kysymys, josta olen puhunut täällä jo moneen kertaan, eli sähkö sähköiset lampaiden tunnistamiskeinot. Tähän liittyy poikkeus. Eli jos se menee suoraan teurastettavaksi, niin silloin olisi poikkeus tähän myönnettävissä, joka ratkaisisi monia ongelmia. Me voimme tähän kohtaan nyt puuttua, eli olisimme iloisia, jos tätä voitaisiin tukea. Sitten erimielisyyksiä. Meillä on artiklassa 1.40. Emme usko sitä, että olisi hyvä tehdä eläinten terveyssertifikaatit pakolliseksi kaikille jos tämä menee läpi, niin se lisäisi paperityötä monissa yrityksissä, eikä siinä ole paljon lisäarvoa erityisesti. Ja tämähän liittyy johonkin puolen markkinoiden ongelmaan erityisesti, ja katsoisimme, että se kannattaisi hoitaa sitten sillä, että artiklaa 3 pannaan paremmin täytäntöön. Siinähän on todettu, että eläimet on ruokittava ennen kuljetusta. Muissa tapauksissa niitä ei saa kuljettaa ainakaan rajojen yli. Mutta sitten on muita asioita, yksityiskohtia, joita haluamme muokata, mutta olemme kuitenkin tyytyväisiä tähän tulokseen. Juuri tällainen paketti on sellainen, jossa parlamentti on saanut todellista lisäarvoa siihen, mitä kansalaisemme elävät, ja odottelemme edelleen hyvää yhteistyötä. Grazie, Schmidt. Kiitoksia. Kapulassa sen jälkeen Ajuus. Muito obrigado, presidente. Eu gostaria de me... Kiitos, puheenjohtaja minä haluaisin omista nimissäni käyttää puheenvuoron ja myöskin kollega Varaton nimissä, joka on varjoesittelijä meidän sosialistien ja demokraattien ryhmässä ja joka lentoyhteyksien vuoksi ei valitettavasti voi olla paikalla tänään. Haluaisin myös ottaa esille muiden kollegojen mielipiteet Gratsen Garcian, joka ei samoista syistä voi olla paikalla. Ja herra puheenjohtaja, Haluaisin vielä lyhyesti korostaa yhtä asiaa. Me tapaamme usein valiokunnassa maanantaisen, mitä useimmat muut valiokunnat eivät tee, mikä johtaa siihen, että kauempaa tulevat jäsenet estyvät osallistumasta kokouksiin, eivätkä voi olla paikalla tällaisena ajankohtana. Myöskin Rova Väratsen ja nimissä kiittää Rova Paulsenia siitä, miten hän on työskennellyt. Tämä on hyvin teknistä työtä, kuten hän totesi, Minusta on hyvä perusta, jonka pohjalta voimme löytää kompromisseja tärkeimmistä kysymyksistä. On tietysti myöskin paljon kysymyksiä, joista on edelleenkin olemassa erilaisia näkemyksiä. Haluaisin puhua siitä, että on olemassa jo tietynlainen yksimielisyys siitä, että tehdään luettelo sairauksista. Olimme myös sitä mieltä, että että koordinaattorien kokouksessa puhutaan vielä siitä, miten mietintöä jaetaan, koska ei ole nyt asianmukaista käsitellä näin mutkaista asiaa. Myöskin eläinten hyvinvoinnissa tarvitaan oma kompromissinsa. Tämähän on kysymys mietinnöstä, joka koskee eläinten terveyttä ja totta kai siitä on myöskin olemassa poikkiyhteys eläinten hyvinvointiin, miten tekään asioita pitäisi sekoittaa keskenään, niin kuin esittelijä aivan oikein totesi. Mitä tulee eri ohjelmiin, jotka liittyvät tautien vapaaehtoiseen poistamiseen minusta jäsenvaltio tulisi pelkästään ilmoittaa näistä missä leikä pyytää lupaa näille. Se on täysin absurdia. Kysymys on absurdeista ohjelmista. Niissä vaaditaan nopeaa toimintaa, eikä ole välttämätöntä, että käytettäisiin tällaista byrokraattista menettelyä. Se ei ole mitenkään perusteltua. Mitä tulee sitten rekisteröintiin, kotieläinten rekisteriin, kaikki eläimet pitää rekisteröidä, mutta tietyissä tilanteissa se ei ole mahdollista, joten kompromissiin täytyy liittyä realismia. Meidän täytyy löytää kompromissi, joka on selkeästi tavoitteisiin ja kuitenkin niin, että se on sellainen, että se on toteutettavissa. Meitä olla varovaisia, että me nyt päädy kaikki tässä paniikkiin, kun puhutaan sairauksista. Ja kommunikaatiostrategia, jos se ei ole kunnolla laadittu, se saattaa aiheuttaa enemmän vahinkoa kuin tauti sinänsä. Sitten poikkeussäädökset. Sitten meillä on avoimia kysymyksiä. Ennen kaikkea kysymys on poikkeuksista, jotka saattavat vaikuttaa jo olemassa oleviin eh, merkintä- järjestelmiin, tunnistamisjärjestelmiin. Tämä on hyvin tärkeä asia, johon täytyy kiinnittää huomiota, jotta ei synny ongelmia. Kysymys on niin kuin sanottu hyvin teknisestä mietinnöstä, joten en haluaisi nyt tarttua kaikkiin yksityiskohtiin. Varjoistelijamme ja ryhmämme nimissä haluaisin kuitenkin vielä kerran toistaa sen, että olemme valmiita harjoittamaan edelleen yhteistyötä, jotta saadaan aikaan tasapainoinen kompromissi. Sitten haluaisin ottaa esille erään asian, joka on Rova Iratse Garcialle tärkeä. Niin kuin on todettu, Espanjan valtuuskunta on, vastuullaan tiettyjä konkreettisia ongelmia, jotka ovat luonteeltaan etenkin siellä toivon, että ne otettaisiin huomioon. Kysymys ennen kaikkea tarkistuksista, jotka liittyvät tähän, että tietyt sairaudet otetaan mukaan tähän perusasetukseen uuden systematisoinnin kautta, joka pitäisi tätä asiaa, jonka mukaan tätä voitaisiin pitää asianmukaisena. Ja myös käsite, joka liittyy alaryhmiin, pitää ottaa huomioon. Ja tämä käsite on vielä selkeytettävä. Meillä on hyvin yksityiskohtaisia tarkistuksia kolme, artikla 343 ja aina artikla 38 ja sitten myöskin määräyksien modulointi, jotka liittyvät terveydenvalvontaan – 18, 89 artiklaa, ja täytyy katsoa, mitä ovat vakavat sairaudet, miten vakavia ne ovat. Ei pidä soveltaa sellaisia toimenpiteitä kevyempien eh, sairauksien tapauksessa kuin raskaan ja rova Iratsella on myöskin muita tarkistuksia, jotka hän on tehnyt, jotka liittyvät miksi hevosten tunnistamiseen. Tämä on hyvin tärkeä kysymys. Haluaisin kerran korostaa vielä sitä, että minun maassani muutama päivä sitten tapahtui suuri tragedia, tuli liikenne, on tapahtui liikenneottomuus, jossa oli osapuolena hevonen, ja hevosen omistajaa ei voitu tunnistaa. Oli merkitty, että omistaja olisi ulkomaalainen, eikä ole pystynyt saamaan selville edelleenkään, kuka tämä omistaja on. On hyvin tavallista, että hevoset juoksevat vapaana ja ne aiheuttavat vakavia ongelmia. Toisin sanoen ei pelkästään terveydellisestä tapahtuneita asioita, mutta me tarvitsemme siis samantyyppisen merkintä- ja tunnistamisjärjestelmän kuin meillä on nyt nautaeläinten ja lampaiden osalta, ottaen huomioon kuitenkin tämän eläinlain erityispiirteet. Sitten on myöskin eräs asia, joka liittyy siihen, miten jäseni, elä, eläimiä kuljetaan tiettyyn jäsenvaltioon. On olemassaan erilaisia erityispiirteitä jäsenvaltioittain ja myöskin jäsenvaltiolla pitää olla mahdollisuus itse organisoida nämä asiat. Esittelijä, haluan vielä kerran kiittää teitä siitä innostuksesta, että olette asiaa käsitellyt ja ryhmäni on valmiina antamaan tukeni, jotta saadaan mahdollisimman hyvä tulos tähän, tässä asiassa, joka on tärkeää kansalaisille viljelijöille. Juuso, e poi Agnew. Kiitos Juuso, että näkyy. Sí, muchas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin suurkiitokset Palsanille ja myöskin Jekilelle näistä ponnisteluista, jotta pääsisimme eteenpäin tämän ehdotuksen osalta, joka on hyvin monimutkainen ja siihen liittyy hyvin paljon asetuksia, jotka sitten yhdistetään yhdeksi paketiksi. Me tuemme sitä, että tekstiin otettaisiin mukaan prioriteettitautiluettelo. Se on tärkeää ja myöskin haluamme korostaa, että tämä lainsäädäntö koskee tauteja ja ongelmia, jotka liittyvät eläintauteihin, niiden liikkumiseen ja niin edelleen. On hyvin paljon aiheita, jotka liittyvät siihen, että on eläinterveyttä ja sitten mikrobien tilanne, eläinten hyvinvointi ja niin edelleen, mutta kaikissa näissä asioissa meillä on jo muuta lainsäädäntöä. Mielestäni ei nyt ole hyvä sekoittaa näitä asioita. Jos meillä on asetus, joka liittyy eläinten hyvinvointiin, niin meidän täytyy tehdä kaikki, joka liittyy eläinten hyvinvointiin siinä asetuksessa. Ja sitten meillä on sitten erityinen säännöstö ja yhteisön työsuunnitelma eri kysymyksiin liittyen, ja ne pitää sitten käsitellä lääkkeiden osalta. Meidän ei pidä nyt toistaa samoja asia, asioita monissa asetuksissa, koska viime kädessä me vain sitten sekoitamme asioita. Tärkeää on nyt se, että me sekoita niitä, jotka soveltavat tätä lainsäädäntöä. Enkä tarkoita, että ne ovat mitenkään liity toisiinsa. Eläintaudit, eläinten hyvinvointi, eläinten terveys ja elintarviketurvallisuus tietysti ovat kytköksissä toisiinsa. Ja sitten viennin osalta komissio haluaa säädellä asioita kolmansien maiden kanssa, ja me emme vastusta tätä, koska tuonti ja vienti ovat kaksi eri asiaa, ja viennin osalta jokainen tekee kahdenvälisiä sopimuksia kolmansien maiden kanssa, joihin viedään näitä tuotteita, ja sitten tähän liittyy myöskin toissijaisuusperiaate, tätä ei pidä säännellä tässä. Me olemme tehneet tarkistuksia, ja tavoitteena on tehdä eri tautien välille, joiden hoito hoito on pakollista ja toisessa tapauksessa hoito on vapaaehtoista. Ja toisessa tapauksessa, jos jäsenvaltio käynnistää taudin hävittämisohjelman, mitä tulee sitten tunnistamisen ja rekisteröintiin, komissio haluaa säädellä näitä kysymyksiä ja tämä merkitsee lisäkustannusta, jotka ovat valtavia paikallisille hallinnoille. Me emme halua tehdä näin, vaan me haluamme varmistaa, että nämä toimitettavat tiedot ovat tärkeitä. Tämä yhtenäistäminen johtaa uuteen ongelmaan. Ja toisaalta tästä tulee sellainen vaikutelma, että komissio haluaa säädellä liikkeitä jäsenvaltioiden sisällä. No mielestäni sekin liittyy toissijaisuusperiaatteeseen. Kaikki jäsenvaltiot tiedävät, että niiden täytyy valvoa eläinten terveyttä ja jos on sitten muita aiheita, niin niistä voidaan puhua kahdenvälisesti. Jeglen kanssa meillä on hyvää vuoropuhelua ja se on mahdollista myöskin teidän kanssanne. Me olemme samalla linjalla, mutta haluaisin kuitenkin, että katsotaan, että on aiheita, jotka ehdottomasti ovat tärkeitä ja vaikuttavat tähän kysymykseen, mutta niitä pitää sitten käsitellä kuitenkin muualla, eikä niitä pidä toistaa kaikkia tässä tekstissä. Kiitos. Grazie, Ayuso. Kiitoksia, Agnew ja sen jälkeen Mashakovski. Chairman, thank you very much. Puheenjohtaja, kiitos. Me puhumme tässä nyt eläinten terveydestä ja siihen liittyy eläinten hyvinvointi jossain määrin. Tämä aiheuttaa minulle tiettyä huolenaihetta. Minä mietin tässä, tuleeko tästä tällainen takaovi siltä, että että kielletään nokkien, kanojen nokkien leikkaaminen. Haluaisin nyt oikeastaan puhua komissiolle, koska minä tiedän, että he haluavat eh, kieltää tämän nokkien leikkaamisen. No jotkut teistä ajattelevat ehkä, että no tämähän on hieno asia. Mutta muistaisin, että mikäli näitä kanoja ei leikata nokista ja ne ryhtyvät nokkimaan toisiansa, niin eh, silloin iho menee rikki, verta valuu ja näistä linnuista tulee kannibaaleja ihan kirjaimellisesti. Minä pelkään, että komissio nyt eh, jotenkin saa mukaan tänne eh, niin, että mitään siipikarjaa ei saa käsitellä, ellei ole ollut tiettyjä oireita. Eli ei voi leikata nokkaa ennen kuin linnut ovat jo muuttuneet kannibaleiksi. Joten se, mikä minua nyt erityisesti huolestuttaa, on, että komissiolla on 106 delegoitua säädöstä, jonka tämä voidaan livauttaa. Voisiko komissio nyt varmistaa minulle, että te ette yritä käyttää tätä ehdotusta ja mietintöä takaoven reittinä poistaa tai kieltää nokkien typistys? Grazie, Agnew. Kiitoksia sitten Waszykowski sitten Reimers. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. E, no dobrze. Kiitoksia, puheenjohtaja. On tosiaan hyvä, että tässä strategiassa puhutaan irrallaan tavattavista eläimistä. Niiden sterilisointi esimerkiksi on askel eteenpäin. Mutta tästä kysymyksestä on tulossa yhä kypsempi, ainakin joissain jäsenvaltioissa EU:ssa. Ja uskon, että meidän pitää todella paneutua tähän kysymykseen. Minä ja monet kollegat hiljattain olemme saaneet hyvin drama- dramaattisia kirjeitä ja sähköpostiviestejä Bosnia-Herzegovinista ja Romaniasta. No Bosnia-Herzegovina nyt ei ole vielä EU:ssa, mutta Romania on. Tässä maassa on ongelmia, joka liittyy satoihin tuhansiin Irlannin tavattuihin eläimiin, mutta kun ajatellaan, mitä me tiedämme ja mitä olemme saaneet selville, niin meidän täytyy huomata, että tämä on eläinten hyvinvointia vastaan, tämä on inhimillistä eläinten kohtelua vastaan, ja tämä on tosiaan ongelma. EUn pitäisi vaatia, että kaikissa jäsenvaltioissa noudatetaan jotain minimistandardeja sen suhteen, miten eläimiä yleensä pidetään, myöskin Iralan tavattuja eläimiä. Tällä hetkellä jokainen jäsenvaltio vastaa tästä ja siitä voidaan päättää yksitellen, mutta mielestäni EUn arvo hyvin pitkälti liittyy juuri siihen, että se näyttää hyvää esimerkkiä. Tai ainakin ennen osoitettiin, kuinka eläimiä kohdellaan inhimillisesti. Tällä hetkellä on tilanteita, joissa yhdessä jäsenvaltiossa näytetään huonoa esimerkkiä Irlannin tavattujen eläimien osalta. Tämän huomattava ongelma eikä siihen pidä suhtautua kevyesti. Itse menen pian Romanian itse asiassa huomenna ja käymme katsomassa, mikä tilanne on ja käymme eläinten turvakodeissa, mutta tiedän jo, että tilanne on hyvin hankala. Mielestäni meidän ei nyt pidä suhtautua tähän liian pinnallisesti, koska tämä on draama, joka koskettaa hyvin monia ihmisiä. Tämä ei kosketa pelkästään eläimiä, vaan itse olin Romaniassa joulukuun alussa ja tiedän varsin hyvin, että hyvin monet ihmiset pitävät huolta näistä Irallaan tavatuista eläimistä. Heillä on paljon hyvää tahtoa, he ruokkivat eläimiä, he auttavat niitä kaikin tavoin. Ja näin, että jotkut näistä eläimistä ovat todella hyvässä kunnossa ja se osoittaa, että nämä ihmiset pystyvät auttamaan niitä tehokkaasti. Ja nyt nämä ihmiset eivät voi tehdä mitään, kun he näkevät, että eläimet vedään pois ja he, niitä kohdellaan raalla tavalla. Tämä on tärkeä ongelma meidän pitää nyt miettiä ainakin jotain EU-tason minimistandardeja näiden ongelmien osalta. Meillä pitäisi olla jotain eurooppalaisia standardeja eräillä tavattujen eläinten osalta, eikä tästä saa tulla mitään kaupallista toimintaa. Ongelmien syyt Romaniassa ja muissakin jäsenvaltioissa, koska Puolassakin meillä on tämä ongelma, enkä nyt halua osoittaa sormella pelkästään Romaniaa, koska tiedän, että myöskin Puolassa tilanne on kaukana täydellisestä. Mutta tämän ei pitäisi olla mitään kaupallista toimintaa, koska heti kun raha on mukana, niin sitten yritykset tulevat markkinoille ja miettivät, millä tavoin he voisivat saada voittoa tappamalla mahdollisimman paljon Irallaan tavattuja eläimiä. Eikä niillä ole halua varsinaisesti ratkaista tätä ongelmaa. He vain ajattelevat voittoja. Eli meidän pitäisi nyt käydä EUn tasolla keskustelua tästä hyvin tärkeästä kysymyksestä, joka koskee monia EU-kansalaisia. Kiitos. Kiitoksia. Ja lopuksi vielä Reimers ja sen jälkeen komissio saa puheenvuoron. Kiitos, kiitos. Aluksi kiitos kollega Paulsenille siitä vaivannäystä, jota hän on osoittanut tätä mietintöä laatiessaan. Yli 40 säädöstä kootaan yhteen mietintöön, mikä on valtaisa hanke komissiolta. Se voi johtaa yksinkertaistamiseen, mutta aina pitää varoa, ettei tässä tapahtuu vääristymisiä, koska se, että otetaan käyttöön uusi järjestelmä, että siihen totutaan tulemaan yrityksille myöskin uutta byrokratiaa, Ainakin se koetaan sellaiseksi, koska kaikkea pitää muuttaa. Ja meidän pitää olla varovaisia. Sillä jos me nyt katsomme sitä, että totta kai me tarvitsemme Euroopan tason yhteensovitetun menetelmän eh, tautien ehkäisemisessä, olemme voineet nähdä, että Venäjällä – on ollut vuodessa 2007 afrikkalainen sikaruttomaassa, eikä sitä ole saatu hallintaan. Eli viime päivinä se on saavuttanut Euroopan. Liettuassa on nyt ollut ensimmäiset tapaukset. Se osoittaa sen, miten tärkeää on, että Euroopassa, kun on paljon erilaisia kansallisia piirteitä, toimitaan koordinoidusti. Toisaalta meidän täytyy myös tarttua asioihin alueellisella tasolla, koska paikan päällä tunnetaan olosuhteet paremmin, viljelijät paremmin ja sitä kautta voidaan myös ehkä aikaisemmin rajoittaa se jo, miten pitkälti tauti leviää niin, ettei koko unionia saavuteta pan, saata paniikkiin toimenpiteille, jotka ovat kenties liioiteltuja, jotka aiheuttavat myöskin suuria kustannuksia eri yrityksissä. Toisaalta tietysti on myös usein argumentti, jota käytetään vientineuvotteluissa kolmansien maiden kanssa, että meidän hyvin erilaiset valvontajärjestelmät, jotka ovat kansallisia ja alueellisia, että ne, niitä usein käytetään siihen, että pyritään estämään meidän autojen tapahtuvaa vientiä, mikä johtaa taloudellisiin menetyksiin. Ja siinä nähdään, että on syytä tarttua tähän aiheeseen ja myöskin tehdä työtä sen parissa. Meillä kuitenkin on tässä toimittava päättäväisesti, varovaisuuden hengessä, mutta siksi, että jotkin asiat, jotka tehdään nyt uudestaan uudella tavalla, ei välttämättä merkitse sitä, että vanhajärjestelmä on ollut huono. Ei voida sanoa, että vanhajärjestelmä oli sellainen, että siitä ei ollut yhtään mihinkään. Meidän pitää huolehtia siitä, että vanhajärjestelmästä säilyttää ne osat, jotka toimineet hyvin, koska niiden kautta luodaan luottamusta paikan päällä. Ja haluaisin vielä viitata siihen, että monien delegoitujen säädösten osalta, joita tässä suuressa paketissa on, joka saavuttaa meidät nyt, kun täällä on itse asiassa kausi tulossa kohti päätöstä, ja tämä on lähes yhtä suuri kuin koko maatalouspolitiikan uudistaminen. Tämä sisältää monia delegoituja säädöksiä, ja jos nyt ajattelemme ensimmäistä toimeenpanoa, joka liittyy maatalouspolitiikan uudistamiseen, niin silloin ei täytyy sanoa, että komission ei pidä ihmetellä sitä, että parlamentissa on hyvin epäileviä silloin, kun on kysymys näistä delegoidussäädöksistä, koska eh, todellakin niiden kautta tapahtuu sellaisia asioita, joiden osalta ei välttämättä ole voida, voitu valmistautua ja on vaikea valvoa delegoituja päätöksiä erilaisten raporttien kautta, päätösten kautta, me tehdään, teemme, joten tämän eh, nyt tämän terveyspaketin osalta se, että se on nyt tullut eh, pöydälle tässä vaalikauden lopulla ja ja minusta äh, se on aika yllättävää ja jopa henkilökohtaisesti mietin sitä, että voi, pitäisi minun periaatteessa jopa hylätä olla jotakin näitä osia vastaan, koska minusta tämä on tietynlaista kunnioituksen puutta demokratiaa kohtaan, että näin loppuvaiheessa tuodaan tällainen suuri paketti käsiteltäväksi. Tätä on arvosteltu, on hyvä ja tärkeää, että puhutaan nyt selkeää kieltä, sieltä, että näin valtaisaa työtä tuodaan käsiteltäväksi aivan tässä vaalikauden lopussa, kun monilla kollegoilla enää ei ole aikaa edes kunnolla tarttua tähän asiaan siksi, että he ovat kotimaassa huolehtimaan siitä, että saadaan kansalaiset kiinnostumaan Euroopan parlamentin vaaleista, jotka ovat tulossa, ja toimimaan ylipäätään paikan päälle. Fakta on, että monet jo ovat nyt työskentelemässä enemmänkin vaalia valmistavien tehtävien parissa. Tämä lisää epäluottamusta ja tässä on todellakin pelkoa siitä, että hyväksytään liian monia delegoituja säädöksiä ja sitten ei voida enää puuttua siihen, mikä on päästetty vapauttamaan. Ja nyt jo ensimmäiset kommentit osoittavat jo sitä, että on oltava varovaisia Joten myöskin tämä on sanottava seuraavaa parlamenttia ajatellen, että on oltava tiukkaa valvontaa. Bene, grazie, grazie Britta. E adesso darei la... Kiitoksia Britta. Sitten komissiosta ladomada. olkaa hyvä. Eh, grazie, presidente. E intanto vorrei ringraziare. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Paulsenia ja varjoesittelyitä kaikesta heidän tekemästään työstä. Sillä tavalla on parannettu komission ehdotusta. No, voi nyt puuttua vain johonkin näistä asioista ja keskityn niihin, jotka ovat tulleet esille useaan kertaan. Ne varmasti ovat poliittisesti kaikkein tärkeimpiä. Ensinnäkin tämä otsikko ja soveltamisala. No, eläinten terveys on otsikko. Mutta ehdotuksessa on keskitytty tarttuviin tauteihin. Se tietysti pitää paikkansa. Voimme tietysti ehkä parantaa otsikkoa. Siitä voidaan keskustella. No, otsikon pitää tietenkin heijastella soveltamisalaa, ja se ei ole eläinten hyvinvointi. Ja esimerkiksi eläinten kloonaus tuli esille. Te olette nähneet komission ehdotuksen. Komission ehdotus pohjautuu sille, että kloonaus saattaa aiheuttaa haittaa eläinten hyvinvoinnille. Eli kloonaus nyt ei liity tähän ehdotukseen. Sitten nokkien typistäminen. Se ei kuulu myöskään tämän ehdotuksen soveltamisalaan, komissio ei millään tavalla halua säädellä tätä asiaa ainakaan tämän mietinnön yhteydessä. No sitten eläinten kuljetukset. No varmaan me kaikki käsitämme, että eläinten kuljetus Suomesta Kanarian saarille varmasti voi olla riski, kun ajatellaan eläinten hyvinvointia, mutta välttämättä siihen ei liity mitään riskiä, kun ajatellaan sitten tarttuntatauteja saattaa olla vaarallisempaa kuljettaa Saksasta Hollantiin jotain elämää 100 kilometriä. Eli siinä kuljetus on lyhyempi, mutta siihen saattaa periaatteessa liittyä enemmän riskejä, eli tämä ei liity nyt kuljetuksen kestoon. Tämä ei tarkoita, että me haluaisimme säädellä kuljetusta eläinten osalta, jotta voidaan ennaltaehkäistä tauteja – ja tässä nyt on tullut kaksi erilaista kantaa esille, Jegle ja Ayuso. Heillä oli kaksi aika erilaista mielipidettä. Mielestäni komissio on löytänyt oikean tasapainon, kun ajatellaan sitä, miten säädellään eläinten liikkumista jonkun maan sisällä. Komission ehdotuksessa on todettu, että tietyt periaatteet, jotka liittyvät eläinten liikkumiseen, ovat sovellettavissa myöskin, kun ajatellaan liikkumista maan sisällä. No tietenkään eläintä ei voi siirtää yrityksestä, jossa on tiettyä tautia, johonkin toiseen yritykseen, jossa ei ole tätä tautia, vaikkakin tämä liike, liikkuminen olisi jonkun maan sisällä. Tätä ei ole sallittu ehdotuksessa, mutta siinä on riittävästi liikkumavaraa, viranomaiset kussakin maassa voivat sitten paremmin säädellä tämän tyyppisiä kuljetuksia. Tietysti kun säädellään eläinten liikkumista, se on yksityiskohtaisempaa silloin, kun kyse on kuljetuksista maiden välillä. Sitten toinen asia, joka tuli esille, se liittyy näihin Irlantaan tavattaviin eläimiin ja sitten kotieläimiin. Ja tässä nyt sanoisin jotain ehdotuksesta. Komission ehdotuksessa on pohjauduttu sille, että pitää valvoa eläinten tauteja ja tietysti eläintautien valvonta koskee eläimiä, jotka ovat ihmisten hoidossa. Silloin se toteutuu yhdellä tavalla, mutta samalla tavalla sitä ei voi toteuttaa silloin, kun kyse on Irallan tavatuista eläimistä. Eli tässä on kaksi suurta kategoriaa hoidetut eläimet ja sitten irrallaan tavatut eläimet. Ja nyt kun katsotaan, miten voidaan soveltaa valvontaa näissä kahdessa kategoriassa, jos esimerkiksi ihminen tarkastaa jonkun eläimen, niin silloin se siirtyy irrallaan tavoitusta eläimistä hoidettuihin eläimiin. Ja mikä tässä on tavoitteena? No taudin hillitseminen. Sitten kun puhutaan vaikka kulkukoirista, komissio tietää varsin hyvin, että kyseessä on vakava ongelma ja meidän täytyy muistaa, että myöskin kansalaiset kiinnittävät tähän paljon huomiota, samoin Euroopan parlamentti. Mutta olemme katsoneet myöskin juridisia kysymyksiä. Komission jäsen Borg kirjeessään romanialaiselle ministerille otti esille sen, mikä on Euroopan komission kanta. Ja komission jäsen Borg sanoi, että Euroopan unioni ei ole toimivaltainen, mitä tulee kulkukoirien valvontaan, koska nämä eivät ole mitään maatalouseläimiä. Ja meillä on tiettyjä rajoja, jotka on kirjattu artiklaan 13 perussopimuksesta. Eli tietysti näistä asioista on hyvä käydä keskustelua, mutta meidän täytyy kuitenkin muistaa, mitkä oikeudelliset rajat meillä on vastassa. Joka tapauksessa, nyt kun ajatellaan tätä keskustelua, jota voidaan käydä laajemmin, niin toistan vielä, että komission ehdotus tähtää siihen, että voidaan valvoa eläintauteja, ei tarkoituksena ole suojella kulkukoiria. Siis komissio tietää kyllä, kuinka tärkeä tämä ongelma on, mutta se ei kuitenkaan kuulu tämän ehdotuksen soveltamisalaan. No sitten eläinten tunnistamisesta. Schmidt puhui tästä jo vuosia sitten Euroopan parlamentissa, ja me muistamme tämän varsin hyvin. Schmidt sanoi, että komissiolla on nyt niin paljon delegoituja säädöksiä, tai ainakin komissio on ehdottanut, että sillä olisi delegoituja säädöksiä runsaasti, ja muistuttaisin pelkästään että tästähän on usein keskusteltu muidenkin Euroopan parlamentin jäsenten kanssa. miltä on kysytty enemmän joustavuutta, mitä tulee eläinten tunnistamiseen, erityisesti lehmi, äh, lampaiden osalta. Ja hyvin usein meillä ei ollut komissiossa riittävästi liikkumavaraa, jotta voisimme myöntää tiettyjä poikkeuksia. Keskustelussa, mitä tulee eläinten lampaiden tunnistamiseen, komission mahdollisuuksien mukaan ollut joustava, jota sillä oli direktiivin ja tällä hetkellä voimassa olevan asetuksen puitteissa. Mutta tiettyjen rajojen yli ei ole voitu mennä. Ja pyytäisinkin, että Schmidt miettisi vähän sitä, että ei tämä ole mikään vaaraton toimenpide, mikäli komissiolta poistetaan toimivaltuuksia eläinten tunnistamisen tasolla. Sitten mikrobiresistenssi. No tietysti komission ehdotus ei ole kuin yksi lukuisista toimista – joihin komissio on sitoutunut ryhtymään, jotta voidaan valvoa tehokkaammin mikrobiresistenssiä. Tämä on otettu huomioon eläinten terveyskysymyksissä. Me olemme katsoneet, mitkä tekijät ovat mikrobiresistenttejä, ja niihin voidaan sitten kohdentaa EUn toimintaa, eli mitä tulee niiden valvontaan ja poistamiseen. Mutta sitten toimen toimenpide, johon Ajusikon viittasi, ne eivät sitten kuulu tämän ehdotuksen soveltamisalaan, ja niiden pitää kuulua sitten kuitenkin emission, komission ehdotukseen, joita lähiviikkoina tehdään eläinlääkkeisiin liittyen. Sitten vienti, josta myöskin Ajusa puhui. Ehdotuksessa on kopipeistattu no pien, pienin muutoksin tämänhetkinen asetus food Me emme nyt keksi mitään uutta, me yritämme pelkästään eläinterveyden alalla katsoa vähän uusiksi niitä, mitä on vuoden 2002 asetuksessa. No, toivottavasti puhuin riittävän lyhyesti, mutta kuitenkin niin, että vastasin kaikkein tärkeimpiin kysymyksiin. Kiitoksia, ja nyt sitten varapuheenjohtaja Paulson saa vielä puheenvuoron. Tack, Kiitos puheenjohtaja, kiitos kaikille kollegoille. Minusta vaikkakaan me emme vielä ole yksimielisiä kaikista yksityiskohdista, niin siitä huolimatta mielestämme me hitaasti, mutta varmasti olemme pääsemässä kohti yhteistä kantaa. Mitä tulee vapaaehtoisiin ohjelmiin ja tällaisiin tautien poisto-ohjelmiin, niin tokihan se täytyy olla jäsenvaltioiden oma asia päättää, minkälaisia ohjelmia ja kuinka ja mitä. Ja että siitä täytyy sitten informoida komissiota, kertoa komissiolle, mitä tehdään. Mutta ei tarvitse kuitenkaan saada näitä ohjelmia hyväksyttyä, koska jos ne ovat vapaaehtoisia, niiden tulee olla vapaaehtoisia. Sitä vastoin komissio voi kyllä pyytää informaatiota niistä, että komissiolla olisi kuva koko unionista. Vaikuttaa siltä kuin nämä vapaana olevat eläimet, irrallaan olevat eläimet ovat tämä suuri ongelma tässä yhteydessä. Ne ovat osa tartuntasuojatoimenpiteitä, siitä ei ole epäilystäkään. Mutta kuinka me sitten käsittelemme tätä asiaa, se on ihan kokonaan toinen kysymys. Ja on tärkeää, että tässä lainsäädäntöehdotuksessa ei lähdetä liian yksityiskohtiin, kun on kysymys antimikrobiaalisesta resistenssistä ja niin edelleen, niin Kyllä. Niin, ja eläinten hyvinvointi ja kuljetukset, niin on todella tärkeää, että me viittaamme niihin lakeihin ja asetuksiin, joita tässä on ja joita tulee. Joten periaatteet ovat yksi asia, yksityiskohdat ovat toinen asia. Me jatkamme keskiviikkona varjo esittelijöiden kanssa – jatkamme silloin työtämme ja uskon, että me kyllä pääsemme sopimukseen kohtuullisista kompromisseista. Hyvä kompromissi on sellainen, jonka kaikki sietävät, mutta kukaan ei rakasta. Kiitos. Bene, grazie. Kiitoksia. Varapuheenjohtaja Paulson sitten, no tässä on nyt tapahtunut edistystä ja minäkin onnittelen Martia. 11. helmikuuta hyväksytään mietintö, eli nyt siirrymme sitten esityslistalla kohtaan neljä. Kasvintuhojen vastaiset suojatoimenpiteet. Esittelijä Hinek Faimon. Tässä on ehdotuksia, jotka parantavat sisämarkkinoita. Ja tähän on tullut noin 331 tarkistusta, 34 esittelijältä ja ympäristövaliokunta, oikeudellisten asioiden valiokunta myöskin viime viikolla hyväksyivät omat lausuntonsa. Eli esittelijä voi kertoa tästä yksityiskohtaisemmin ja sen jälkeen käynnistämme keskustelun. Fejmon, olkaa hyvä. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás... Hyvät naiset herrat, sallikaa minun antaa teille uusimmat tiedot tilanteesta, mitä tulee mietintööni, joka koskee komission eh, ehdotusta, joka liittyy kasvintuhojen vastaista suojelusta toimenpiteitä. Kuten on jo todettu, on tehty 331 tarkistusta pelkästään tässä valikunnassa. Tämä asia on ollut keskustelun kohtana myös ympäristövaliokunnassa, jossa esittelijä tai lausunnonlaatio oli Oreste Rossi kansanpuolueesta. Ympäristövaliokunnan lausunnosta äänestettiin viime viikolla ja tähän asti kuitenkaan emme vielä ole saaneet lausuntoa, joten täydellinen luettelo tarkistusta ei tällä hetkellä vielä ole saatavilla. Minä toivon, että saamme tämän paperin tämän viikon aikana. Kokonaisuudessaan ympäristövaliokunta esitti 180 tarkistusta ja kuutta kompromissitarkistusta. Kuten sanottu, lausunto on myös laadittu oikeusasioiden valiokunnassa ja se koskee koko ehdotuksen oikeusperustaa. Tuon lausunnon laatijana oli rova Evelin Regner S&D-ryhmästä. Oikeusvaliokunnan lausunnossa todetaan vain, että meidän ei tulisi viitata artiklaan 191 sopimuksen Euroopan unionin toimimisesta, joten se ei ole lausunnon mukaan oikea oikeusperusta. Emme vielä tiedä oikeusvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan tekemistä tarkistuksista. Emme ole ehtineet käydä niitä vielä lävitse perinpohjaisesti, mutta uskoakseni jotkin niistä saattavat olla samansisältöisiä, joten äänestystä on tehtävä huolellisesti ja minä toivon, että pystymme tekemään tämän tämän viikon aikana ja toivon, että ensi viikolla Strasbourgissa meillä jälleen on kaikkien varjoistelijoiden kokous ja että me yhdessä pystymme tekemään mahdollisia kompromissiesityksiä. Kuten sanottu, asiasta on jo puhuttu viime kokouksessamme ja saatoimme todeta neljä aluetta tarkistuksien osalta, Siis, että nämä tarkistukset olivat neljä aluetta, ja nämä neljä aluetta ovat sellaisia, joissa saattaa myöskin syntyä sitten kompromisseja. Mitä tulee ympäristövaliokunnan tarkistuksiin, tätä ei vielä ole tehty, koska meillä ei ole ollut tarkistuksia käytössämme. Pyrimme tekemään tämän ensi viikon aikana. Pyrimme valmistelemaan kompromisseja kaikista tarkistuksista, joita on käytössämme pyrimme saavuttamaan kompromissit, jotka ovat valiokunnan laajan enemmistön hyväksyttävissä, niin että voidaan tehdä äänestyksistä mahdollisimman lyhytkestoiset, mutta en usko, että kompromissien lukumäärä tulee olemaan kovin suuri. Me olemme siis keskustelleet neljästä aiheesta. Minusta tulee niitä olemaan kaikkiaan kymmenen kompromissia, koska tarkistukset ovat hyvin erilaisista aiheista, ne ovat keskenään ristiriitaisia, eikä ole helppoa saada tehtyä niistä kompromisseja, ja joissakin tapauksissa se ei ole edes mahdollista. Niinpä me kohtaamme hyvin pitkän äänestyksen noin 500 tarkistuksesta. Tämä on siis asioiden tila Mietintäni tapauksessa ensi tiistaina. Haluaisin järjestää jälleen varjoesittelyiden kokouksen. Haluaisin keskustella varjoesittelyiden kanssa siitä, mikä tulee olemaan kompromissien sanamuoto, samoin kuin millainen äänestyslista laaditaan. Kysymys on siitä, miten äänestyslista tehdään, ja miten tarkistukset ryhmitellään kokonaisuuksiksi. Mitä tulee mietinnön sisältöön, kiistellympiä aiheita näyttäisivät, näyttäisi olevan aika monta, mutta uskoakseni kuitenkin, että on kolme perusongelmaa. Alueellinen vaikutusala, joka koko paketilla on yksi tällainen kriittinen kysymys siitä, koskeeko tämä siis koko Euroopan unionia vai onko alueita, jotka suljetaan vaikutusalan ulkopuolelle. Toinen ongelma on se, että voidaan kysyä, annetaanko komissiolle oikeus muuttaa näiden tuhojien listaa vai viedämmekö kiinni siitä, että lista on osa lainsäädäntöä ja tapahtuu vaan mitä tahansa muokkausta tahansa, korjaamista tahansa, sen tulisi tapahtua normaalin oikeudellisen menettelyn mukaisesti. Sitten kolmanneksi on kysymys siitä, halutaanko positiivinen vai negatiivinen luettelo kasvintuhoojista. Etenkin kun ajatellaan niiden tuontia EU-hun. Eli haluammeko artiklaa 40 sovellettavan vai ei? Haluammeko me tiukan listan kielletyistä organismeista, joita ei saa tuoda EUn alueelle? Se loisi parempaa oikeudellista varmuutta ja vähentäisi hallinnoista taakkaa. Toinen vaihtoehto on alistaa kaikki tuodut kasvit jonkinlaisen, jonkinlaiselle valvonnalle. Se olisi tehokkaampaa tuloksia ajatellen, mutta hallinnollinen taakka olisi huomattavasti suurempi. Ja tuo taakka olisi sellainen, että sitä vastattaisiin, sen toteuttamista vastattaisiin EUn rajoilla. Sitten on tarkistuksia, joista voidaan puhua sitten myöhemmin keskustelujen puitteissa niissä sitä yksityiskohdista, joten kiitos tarkkavaisuudesta. Ja nyt annan puheen puolen takaisin puheenjohtajalle. Kiitokset esittelijälle. Täällä on muutama nimi jo listalla. Ensin Tarabella ja sen jälkeen taas Ajuso. Merci, monsieur président. Kiitoksia. Minulla on hiukan erityinen pyyntö, koska kaksi kollegaa pyysi, että puhuisin heidän nimissään. Toinen heistä on Andrew. Hoidaanko nämä nyt samaan aikaan vai kahte, kahdessa eri puheenvuorossa? Ö, niin miten tehdään? Siis kaikki kerralla vai niin kuinka haluat? No, varjoesittelijän Dalchilan nimissä. Minähän sain tämän tekstin vain tunnin ennen kokousta, niin puhun nyt englantia sosialistiryhmän varjoesittelijänä Euroopan parlamentissa tässä aiheessa. Delsillä pitää hyvänä komission ehdotusta, mitä tulee suojatoimiin kasvituhojen osalta. Meidän täytyy toimia nopeasti kaikkia tekijöitä vastaan, jotka vaikuttavat kielteisesti ympäristöön, kansanterveyteen tai maataloussektoriin. Dansilla on katsonut, että meidän pitää puuttua tähän taloudellisesta ja maataloustaloudellisesta syystä, Ja Dantsilla mielestä tuhoihin liittyvät ongelmat pitää analysoida pitäen mielessä rajasuojelua eikä ainoastaan taloudellisia kysymyksiä. Eli se, että vältetään tuhojen tulemista EUn ulkopuolelta, jotta voidaan suojella EUn maataloutta. Meidän pitää suojella kasvoja tuhoilta ja meidän pitää varmistaa, että kaikki toimijat noudattavat samoja varotoimenpiteitä ja että tuhoajia hävitetään sillä tavalla, että voidaan suojella kansanterveyttä, Euroopan maataloutta ja ympäristöä. Se siis Damchilalta. Sitten Andrieu, hän nyt ei myöskään päässyt tänään paikalle. Hän pyytää anteeksi sitä, että ei nyt ole täällä. Ja hän halusi puhua tärkeimmistä kohdista tämänhetkisessä asetuksessa, joiden osalta komissio ei ihme kyllä ole esittänyt muutoksia. Eli kasvit, jotka on tarkoitettu vientiin, ja tällä hetkellä näiden kasvien valvonta on hyvin puutteellista. Se on peräisin vuodelta 1977, se on liian osittainen. Siinä on vain negatiivinen lista, kiellettyt kasvit pitää tarkistaa rajoilla virallisesti ennen vientiä ja muiden kasvien osalta vienti ja tuonti tapahtuu ilman valvontaa. Jäsenvaltioiden valvonta sisältää paljon ongelmia. Tämä koskee myöskin tuotteita, joiden tarkistaminen ei ole pakollista. Tässä on kyseessä siis tämä kielteinen lista. Ja sitten tämänhetkinen strategia ei riittävästi ota huomioon kolmansia maita, alkuperämaita, esimerkiksi Thailaa, Intia, Etelä-Afrikka, Dominikaaninen tasavalta. Kasveissa näistä maista on paljon parasitteja. Niitä ei ole mitenkään arvioitu. On esimerkiksi munakoisoja, goja, kurpitsoja, korianteria, maniokkia. Ja parasiitit ovat lähinnä hedelmäkärpäsiä, pieniä, valkoisia, kärpäsiä tai muita kärpäsiä jotka ovat vaarallisia esimerkiksi tietyille hedelmille ja palkokasveille. Ja kun näitä saapuu Eurooppaan, niin silloin käytetään tuhoja, jotka ovat sitä politiikkaa vastaan, joiden avulla niiden käyttöä yritetään hillitä. Joinakin vuosina on eläintarvikke- ja eläintarkistuksia, joissa käy esille huomattavia puutteita kolmansien maiden sertifikaateissa. Ja tämä osoittaa, että tämänhetkinen järjestelmä ei suojele EUta riittävästi uusilta tuhoajilta ja kasveilta, jotka tulevat kolmansista maista. Ja komission ehdotuksessa ei ole riittävästi otettu huomioon näitä puutteita. Niitä ei ole tarkoitus muuttaa. Ja nyt on sitten pyydetty, että tietyt kasvit Intiasta – että niitä ei enää saisi tuoda Eurooppaan. Tästä monet valtiot puhuivat, esimerkiksi Romania, Saksa, Tanska, Espanja, Itävalta, Liettua, Tsekin tasavalta, Slovakia ja Unkari. Ja tässä yhteydessä Andrieu ehdottaa tarkistuksia ja että EU:ssa olisi uusi globaali strategia, jotta voidaan ennaltaehkäistä ongelmia ja voidaan tarkastella uudelleen kasvien tauteja kaikkien tuotavien kasvien osalta, ottaen huomioon lähtömaan. Ja sitten meillä on myönteinen lista kasveista, joiden tuonti on sallittua. No kaik- ja muut listat, muut kasvit, jotka eivät ole tällä listalla, niin niitä pitää tarkistaa sitten. Sitten meillä on kasvinsuojelu kansainvälinen yleissopimus, OMCn säädöksiä ja meillä on riskiluettelu. Ja sitten on kaksi asiaa, jotka jotka ovat tämän puolella. Ensinnäkin se on tiukempi ja tehokkaampi kuin tämänhetkinen järjestelmä, ja sitä voidaan soveltaa monissa maissa, kuten Venäjällä, Japanissa, Yhdysvalloissa, Brasiliassa, Vietnamissa ja muissa. Ja näissä kumppanimaissa on saatu paljon hyötyä siitä, että kasvit ovat päässeet helpommin EU-markkinoille. Mutta vastavuorisuutta ei kuitenkaan ole. Heillä ei ole mitään tuontikanavaa, jota voidaan, jolle voidaan antaa lupa ennen kuin siihen on saatu etukäteen lupa kohdemaasta. Ja silloin pitää ottaa huomioon kasvilaji ja lähtömaa. Näin ollen EU kärsii kaksinkertaisesti sitä suojellaan heikosti vieniltä ja sen on vaikea päästä vientimarkkinoille. Ja sitten toinen syy, joka puhuu tämän strategian puolesta, on, että eläinalalla pitää suojella eläintaudelta kolmansista maista. Paulsenhan oli esittelijä. Ja lopuksi sanoisin vielä, että Andrew on laatinut kymmenen tarkistusta, jotka liittyvät tuontitarkistuksia. Ja olen samaa mieltä hänen kanssaan siinä, että meillä pitää olla johdonmukainen paketti, koska tarkistuksissa on sanottu, että kuten esittelijä haluaa, meidän pitää vähitellen ottaa käyttöön kolmen vuoden aikana uusi ennaltaehkäisystrategia, joka liittyy maahantuontiin, ja tällä tavalla jäsenvaltiot voivat sopeutua tähän uuteen lähestymistapaan. 228 231 asetukset, äh, artiklat asetuksesta ovat tämän tekstin pohjana, ja sama strategia pitää soveltaa nyt tässä, ja siksi tarkistukset ovat niin pitkiä. No tässä varmaan tulivat tärkeimmät asiat tästä Antlion kannasta. Ja omalta puoleltani olen täysin samaa mieltä, joten en nyt henkilökohtaisesti ota kantaa tähän mietintöön. Kiitos. Bene, grazie Mark. Kiitoksia Mark. Ayuso ja sitten Reimers, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia myöskin esittelijälle. Me puhumme nyt asetuksesta, joka tämän eläinterveyden rinnalla – tähtää siihen, että EUhun tulisi uusia tauteja ja että ne, joita meillä jo on, voidaan hävittää. Meillä on siis selkeä, yksinkertainen tavoite, ja olen täysin samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että tästä ollaan nyt poistamassa syrjäisemmät alueet, mutta jossain vaiheessa tästä saattaa olla etu. Syrjäiset alueet katsotaan kolmanseksi maiksi tässä mielessä, se ei ole EUn eikä syrjäisimpien alueen heidän etujen mukaista. Sitten, että poistetaan se mahdollisuus se, että olisi kansallisia toimenpiteitä, jotka ovat tiukempia, ja ne sitten heikentävät järjestelmän hyvän toiminnan. Täytyy myöskin varvo, valvoa tarkkaan kasviaineistoa, jota tuodaan EUn alueella, esimerkiksi postipaketeissa matkustajien mukana, jotka tuovat jotain. Ja muistuttaisin vielä E- Espanjaan ja muihin välimeren maihin tuli yksi virus matkalaukussa, joka tuli Kaliforniasta. Eli se on hyvin tärkeä kysymys. Taudit välillä leviävät eikä niitä pystytä hillitsemään. Mutta sitten komissio haluaa säätää lakeja asioissa, jotka liittyvät vientiin kolmansiin maihin. Ja sanon saman, mitä sanoin eläinterveyden osalta. Meidän täytyy säätää lakeja, mutta se, mitä viedään, ei kuitenkaan kuulu komission soveltamisalaan, ja meidän pitää yhdenmukaistaa näitä sertifikaatteja. Esimerkiksi Espanjassa meillä on 200 erilaista sertifikaattimallia, jotka ovat erilaisia riippuen kahdenvälisistä sopimuksista maiden kanssa, joihin viedään josta vientiä. Eli me olemme suuri vientimaa kasvien osalta ja siksi pyytäisimme, että tuontia säädellään, mutta ei vientiä. Ja kannatamme myöskin sitä, että asetukseen otetaan mukaan eri taudit, kvaranteenitaudit, prioriteettitaudit. Jossain vaiheessa meillä voisi olla delegoitu säädös, mutta ne pitää kuitenkin ottaa mukaan tähän perusasetukseen. Tarkistuksissa myöskin haluamme rajoittaa näitä rajo- suojattuja alueita, jotta ei voi liikaa rajoittaa rajoitteita liikkumista tautien osalta, jotka on luokiteltu karanteenitaudeiksi. Ja me kannatamme myöskin sitä, että tuodaan tuotteita, jotka ovat peräisin vain luvan saaneista maista, samoin kuin eläinterveysasetuksessa. Kun ajatellaan kasvien aineiston tuontia, niin se liittyy hyvin läheisesti näihin tauteihin. Ja esimerkiksi meillä on ollut laillista tuontia ja sitten Välimeren alueella oli tauteja, jotka olivat peräisin Välimeren palmuista. Eli lupa pitää antaa ainoastaan maille, jotka ovat hyväksytyllä listalla. Ja muissa asioissa meillä pitää olla sitten toimenpiteitä ja erityislupajärjestelmiä. Ja kasvintuonnin alalla olemme täysin avoimia. Muissa maissa, kuten Yhdysvalloissa, on jo valvontaa, joka on hyvin tiukkaa. Eli tämän tietää kaikki, kaikki jotka ovat matkustaneet Yhdysvaltoihin. Sinne ei voi viedä mitään kasveja. Ja sitten pitää enemmän torjua tauteja, jotka tulevat alueelta, joilla ei noudateta samoja terveyssääntöjä kuin meillä. Ja tässä valiokunnassahan voimme tämän todeta. Meidän pitää soveltaa tuontien osalta samaa kuin mitä me haluamme täällä. Ja nyt me haluamme, että tuodaan alueelle tuotteita vain sallituilta alueilta. Jotain rajoituksia voi olla, mutta aina pitää olla paljon valvontaa. Ja tietysti meillä on toinen ongelma. Meillä on yhä vähemmän tuholaismyrkkyjä näitä tauteja vastaan. Ja Etelä-Euroopan maissa hyönteiset lisääntyvät hyvin nopeasti. Eli oli kyse mistä tahansa toukasta tai hyönteisestä, niin meidän täytyy valvoa niitä sallituilla tuotteilla. Kiitoksia. Bene, grazie. Kiitoksia ja seuraavaksi Reimersia ja sitten Bove. Ja, danke schön. Kiitos. Pohjimmiltaan luonnos menee oikeaan suuntaan. Me tarvitsemme yksinkertaistamista ja harmonisointia koko asetuksen osalta. että Tässä pyritään sinne, että jäsenvailla olisi vähemmän byrokratiaa, viranomaisilla olisi vähemmän byrokratiaa, mutta tuleeko sitten käymään niin, että myöskin tuottajat ja kauppiaat pääsevät tilanteeseen, jossa hekään eivät sitten enää kärsi byrokratiasta, koska byrokratian vähentäminen voi merkitä pelkästään sitä, että hallinnon osalta tapahtuu muutoksia rakenteissa ja yksinkertaistamista, vaan viime kädessä myöskin ketjun loppupäässä pitää tapahtua helpotusta. Ja aina syntyy epäilyksiä, kun katsoo sitä, että uudet säädökset eivät välttämättä johda tämä, koska aiemmat määräykset ovat olleet sellaisia, että nimenomaan maatalousyritykset, puutarhaalan yritykset ovat sopeutuneet siihen, ja myöskin kauppiaat ovat sopeutuneet siihen, mitä on olemassa. Onko nyt todellakin niin, että tällä uudella saavutettaisiin jotain parempaa? silloin täytyy pohtia myös sitä, että jos me haluamme tehokkaasti torjua kasvintuhoja, meidän pitää myös, myöskin sallia poikkeuksellisesti ja nopeasti joitakin välitä, koska mitä nopeammin jotakin tuhoja vastaan voidaan toimia, sitä paremmin se voidaan saada hävitettyä niin, että samalla myöskin poistetaan ongelmia yritysten osalta, joita tämä tuhoja saattaa uhata ja asiaa voidaan. Siis, täytyy siis voida käsitellä joustavalla tavalla. On niin tärkeää, että myöskin alennetaan kynnystä sille, että tehdään ilmoitus jostakin asiasta äh, tuhoista, koska tällä hetkellä tämä on hyvin korkea tämä kynnysarvo, jos ajatellaan vaikka nyt äh, esimerkiksi äh, hedelmäpuutarhoja, mitä siellä tapahtuu, koska siellä miksi on tarvittanut omaan tuhojen torumiseen ja he jättävät usein ilmoittamatta asiassa, koska ilmoitukset johtavat siihen, että tapahtuu tiettyjä toimenpiteitä, jotka ovat esimerkiksi valvontaan ja vastaavalle myöskin yrityksiin kohdistuviin vahinkoihin ja mahdollisesti myös jopa yksityiskaudellista vastuuta, jotka, josta ihmiset joutuvat itse vastaamaan. Joten mitä vähemmän välineitä joudutaan käyttämään tuhojan estämiseen, sitä nopeammin saadaan ongelma pois päiväjärjestyksestä. Meidän pitää myös pohtia sitä, onko niin, että tämä positiivinen tai negatiivinen lista, miten se tullaan tekemään, positiivinen lista vai negatiivinen lista, sillä kun me laadimme listan siitä, mitä ei enää saada tuoda, silloin me unohdamme, että esimerkiksi unohdamme eh, koristekasvit, meillä on kaupunkipuutarhoja, puutarhan yrityksiä ja paljon muita sellaista, mikä viedään kotiin, jossa ihmiset ostavat jostakin myymälästä kadulta ja vievät sitten kotiin. Ja sitten jos yhtäkkiä nämä ovatkin kieltolistalla, me tiedämme, että todella vahvistuu riski siitä, että tuhojia tuodaan, koska totta kai yritetään matkailun kautta laittomasti tuoda jotakin. Pitäisi siis katsoa, miten tähän voidaan puuttua. Joka tapauksessa kaikki toimenpiteet, jotka tehdään. Täytyy tutkia, täytyy tutkia sitä, ovatko nämä toimenpiteet kestäviä niin, että ne eivät sitten myöhemmin johda uuteen käyttäytymismalliin, joka aiheuttaa lisää vahinkoa. Tämä siis lyhyesti tästä. Pohjimmiltaan olen sitä mieltä, meidän täytyy ennen kaikkea saada aikaan mahdollisimman suuri avoimuus ja ennustettavuus nimenomaan yritysten kannalta, koska ei voi olla niin, että komissio vain joustavasti päättää, että tänään näin ja huomenna noin. Silloinhan yritykset eivät voi sopeutua asioihin, koska eivätkaan näin nopeasti pysty sopeutumaan siihen, miten päätöksiä tehdään, ja mikä johtaa siihen, että byrokratia ei suinkaan vähene, vaan lisääntyy. Kokonaisuudessaan myöskin tämän mietinnön yhteydessä sanoisin, että delegoitujen säädösten lukumäärä on sanottu, että haluttaisiin lisää delegoituja säädöksiä, koska sitä kautta halutaan saada myöskin lisää joustavuutta, mutta komissio ei ole demokraattisesti valittu niin kuin parlamentti, eikä tämä saa johtaa siihen, että syntyy poliittista itsenäisyyttä ja että joustavuutta käytetään poliittisesti osoitettujen tavoitteiden toteuttamiseksi, eikä suinkaan pelkästään hallinnollisista teknistä syistä. Hallinnon osalta näen ja ymmärrän, että voi olla joustavuutta ja täytyy olla delegoituja säädöksiä, mutta myös sellaisia alueita, joissa toiminta on poliittisin perustein tapahtuvaa, ei, ja meidän pitää huolehtia siitä, että ei se ole mitään rinnakkaismaailmaa. Kysymys on nimenomaan kansalaisten luottamuksesta, koska silloin kansalaiset ajetaan tavallaan sivuun, koska he luottavat siihen, että me teemme hyvää työtä ja teemme selkeän eron lainsäädännön ja toimeenpanon välillä. Lainsäädäntö on se, josta vastaa parlamentti, eikä välttämättä komissio, vaikka komissiolla onkin aloiteoikeus. Päätökset täytyy tehdä meidän yhdessä neuvoston kanssa, ja meidän pitää olla varovaisia, että tämä järjestys edelleenkin säilyy. Liikaa delegoituja säädöksiä merkitsee sitä, että avataan ovi poliittisesti orientuneelle hallinnolle, ja sitä minä en hyväksy. Grazie Britta. E adesso Giuseppe. Kiitos Bove ja sitten Erans Garcia. Oui, une, euh, une intervention courte. Niin ihan lyhyesti. Tämä on tällä hetkellä hyvin keskeinen aihe, mutta täytyy olla varovainen, kun ajatellaan tätä tuontikysymystä. Joskus voidaan tehdä virheitä myöskin, ja tässä on tullut esille tiettyjä maita. Tarabella luetteli nämä Andrion puolesta. Ja niiden osalta tilanne on vähän epäselvä. jos hylätään tietyt tuotteet, niin se ei saa johtaa siihen, että katsottaisiin, että se on muu kuin tullieste. Esimerkiksi ongelma, joka liittyy kasvien terveyteen, joita on jonkun tyyppisessä maassa, niin se ei voi toistua meillä. Jos meillä on erilainen ongelma, niin meillä pitää olla valvontajärjestelmä, eli meidän täytyy käsitellä paljon lähemmin näitä ongelmia, jotta meitä ei syytetä sitten siitä, että luomme kaupan esteitä kasviterveyden nimessä. Sitten toinen asia, joka liittyy johdonmukaisuuteen ja joka liittyy tiettyjen organismien torjuntaan. Meillähän oli teksti, josta keskusteltiin viime viikolla, ja sen yhteydessä luotiin suunnitelma, jonka avulla voidaan torjua erilaisia kysymyksiä ja meidän täytyy esimerkiksi, meillä on mekanista torjuntaa, sitten on teknistä torjuntaa ja sitten on kemiallista torjuntaa. Ja näissä asioissa meidän täytyy olla johdonmukaisia ja jos meillä on teksti, jossa sanotaan näistä asioista jotain, niin emme voi sitten todeta jotain muuta tässä tekstissä. Eli meidän pitää olla johdonmukaisia, kun otamme kantaa näihin kysymyksiin ja näissä teksteissä, joita laaditaan. Eli meidän täytyy yhdenmukaistaa näitä tekstejä. Ja me olemme tästä asiasta tehneet tarkistuksia, ja mielestäni kompromissi on varmaan mahdollinen tästä asiasta ensi viikolla. Eranskers. Erans Garcia ja sen jälkeen Kapulas. Si, gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. No totta kai tuen kaikkea sitä, mitä Ajuusto sanoi näistä huolenaiheista, joita Espanjassa on tämän mietinnön osalta. Mutta lisäksi haluaisin puhua hiukan enemmän näistä rajoituksista – joita komissio on ottanut mukaan ehdotuksen. Eli kyse on siitä, että on toissijaisuusperiaate, erityisesti kun puhutaan toimi näistä perusteksteistä, ja komissio haluaa mennä pidemmälle ja puuttua jäsenvaltioiden toimintavaltuuksiin. Meidän täytyy noudattaa toissijaisuusperiaatetta, ja komission pitäisi ottaa mukaan luetelma ehdoista, jotka täytyy täyttää, ja sitä voisimme tukea, mutta jäsenvaltioiden täytyy tehdä nämä päätökset sen suhteen, kenelle annetaan valvontatehtävä. Jos tämä määritellään Brysselistä käsin, niin se vaikuttaa sitten siltä, että jäsenvaltiolta viedään tämä päätäntävalta. Ja komissio rajoittaa toimintaansa, kun puhutaan viennin valvonnasta kaikista jäsenvaltioista kolmansiin maihin. Ajuus jo totesikin tämän, eli Espanjassa on yli 200 erilaista sopimustyyppiä, joita on tehty kolmansien maiden kanssa. Jos ne pitäisi yhdenmukaistaa, kuten jotkut parlamentin ovat vaatineet, vaarantaisi erittäin monimutkaiset neuvottelut, joita jokainen jäsenvaltio on tehnyt kolmansien maiden kanssa – joka ikisen kolmannen maan kanssa erikseen. Eli tässä voitaisiin tehdä se virhe, eli rajoitamme itseämme vientimahdollisuuksilta, koska halutaan nyt yksin yhdenmukaistaa epärealistisella tavalla ja epätasapainoisella tavalla. Ehkä vuosikymmenten jälkeen tämä voidaan toteuttaa, mutta ei missään tapauksessa tällä hetkellä. Kuten sanoin, sopimukset kolmansien maiden kanssa jokaisen jäsenvaltion osalta ovat erittäin hankalia, erittäin työläitä eikä niitä pidä, pidä vaarantaa missään tapauksessa. Sitten, mitä tulee näihin rajoituksiin tai luetteloihin, niin tuen sitä, että meillä on luettelo, jossa mukana on alueet, joilta voidaan harjoittaa tuontia, ja jo, tällä tavalla voimme varmistaa järjestelmän vakauden. Kiitos. Grazie, ora Luis. Kiitos, Luis. Obrigado, presidente. Kiitos eh, puheenjohtaja. Haluaisin puhua meidän varjoesittelijämme nimissä. Rogarsian nimissä minähän jo kerroin tässä, että hän ei kyennyt tulemaan tänne johtuen liikenneongelmista. Me olemme esittäneet eh, laajan kirjon eh, tarkistuksia 21, 22, 25, 78. Nämä liittyvät kahteen pääasiaan. Ensinnäkin tarkistuksia, joiden tarkoitus on integroida tähän perusosaan tämä lista näistä taudeista ja toisaalta kysymys, jota tai tätä muutkin ovat jo käsitelleet, meistä olisi paljon terveellisempää linjata tämä lainsäädäntö siihen lainsäädäntöön, joka koskee eläinten hyvinvointia, josta me juuri puhuimme, joten me pelkäämme tällaista positiivista listaa. Meistä tämä on ainoa keino jolla voimme antaa luvan tuoda tuotteita, luvanvaraisia tuotteita luvallisista maista. Ja toivomme, että esittelijä voisi ottaa mukaan mietintöönsä meidän suurimmat huolen aiheemme. Meidän loppuäänestyksemme riippuu siitä, miten meidän tarkistuksiamme kohdellaan. Kiitos. Nyt olemme käyneet puhujaluettelon lävitse, joten annan puheenvuoron komissiolle herra Pudlin. No. Kiitos puheenjohtaja. On ihan totta. Tämä on hyvin tärkeä asia ja kysymys kasvien terveys on jäänyt hieman eläinten terveyden ja hyvinvoinnin varjoon viimeisen 30 vuoden ajana, mutta se oikeastaan voisi sanoa, että viimeisen 10 vuoden aikana, kun kansainvälinen kauppa on lisääntynyt ja globalisoituminen on lisääntynyt, niin myös sairauksia on tullut uusia tänne EUn alueelle. Täällä otettiin esiin muun muassa palmut, joihin on iske nyt egyptiläinen loinen. Sitten on appelsiinipuita, oliivipuita, joihin iskenyt tauteja. Sen lisäksi Portugaliin on tullut mänty, loisia, eli kaiken näköisiä tällaisia loisia ja tauteja, joita on tullut kolmasista maista. Ongelma on sitten se, että löydetään oikeanlainen strategia – Monet täällä puhuivat nimenomaan siitä, että strategia pitäisi muuttaa niin, että voisimme lähteä eteenpäin tällaisesta hyväksytystä kolmansien maiden listasta, eikä niin, että järjestelmä olisi avoin, kuten tänä päivänä. Ja että käytettäisiin tässä pohjana kansainvälisten kasvinsuojelujärjestöjen suosituksia. Nyt on kolmasia maita, jotka ovat paljon tiukempia. Te tiedätte, että jos matkustaa Australian, Uuteen Seelantiin tai USAhan ja unohtuu vaikkapa omena taskuun, niin siinä joutuu ongelmiin rajalla. Me olemme puhuneet tästä paljon. Samoin neuvosto on tästä huolissaan. Tässä on tiettyjä edistysaskeleita kuitenkin, koska Tällä tavalla voitaisiin paremmin valvoa tuontia. Mutta tässä on se hyvä puoli, että meillä voisi olla tämä uusi strategia, ja tässä olisi paljon mukana kolmansia maita, joista tulee kasvituotteita. Lähes kaikki maailman maat meille niitä tuovat, mutta vie lihan osalta niitä on vain 15. Ja tuotteet, joita tuodaan EUlle, ovat luonnetaan hyvin erityyppisiä. Siellä on viljaa, istutettavia kasveja, hedelmiä, vihanneksia ja niin edelleen. Jokaisen tuotteen osalta mukana saattaa tulla sitten erilaisia haitallisia organismeja. Eli pitää olla luettelo kolmansista maista, mutta myöskin tuotteista kolmansista maista, mikä merkitsisi suurta työnjärjestelyä, kuten Bovet sanoi kun ajatellaan riskien arviointeja EFSassa. Tällä hetkellä meillä on järjestelmä, jota pidetään avoimena, ja sen avulla voimme reagoida ennaltaehkäisevästi tai korjaavasti silloin, kun katsomme, että riskejä on olemassa. Ja neljän vuoden ajan suurin piirtein olemme ryhtyneet toimiin kolmansia maita vastaan ja erityisesti Taila, Taimaata tai Intiaa vastaan. No niitä on kyllä paljon muitakin. Olemme ryhtyneet toimiin tapauskohtaisesti ja olemme rajoittaneet tuontia ja olemme valvoneet niitä tiukemmin, mikäli olemme saaneet ilmoituksia jäsenvaltiosta. Tämä on siis strategian muutos, joka on hankala, arkaluontoinen. Se saattaa johtaa suureen hallinnolliseen työmäärään. Ja me kaikki tiedämme, että kansalliset viranomaiset jäsenvaltioissa, jotka hoitavat kasvinterveyskysymyksiä, heitä on hyvin vähän ja yhä vähemmän, koska kaikissa jäsenvaltioissa hallitukset vähentävät virkamiesten määrää. Samoin tässäkin tapauksessa henkilöstöä leikataan myöskin tältä alalta ja se merkitsee, että kyseessä on hyvin hankala päätös. No sitten pari sanaa vielä syrjäisimmistä alueista. On totta, että vaikkakin tämä taudit ovat erilaisia eri alueilla, koska kyse on usein maista, joissa on trooppinen ilmasto – siellä on erilaisia tuholaisia parasitteja, viruksia, bakteereita ja sieniä, jotka ovat täysin erilaisia kuin ne, joita on EUn alueella. Ja myöskin torjuntakeinot ovat hyvin erilaisia. Eli meidän pitää olla hyvin valppaina. Vaikkakin maatalouden pääosastolta on määritelty kasveja, joiden avulla voidaan rahoittaa kasvinterveydenhuoltoon liittyviä toimia, mutta näitä ongelmia ei kuitenkaan ole manner Euroopassa. Sitten delegoidut säädökset ja luettelo haitallisista organismeista, myönteiset ja kielteiset listat. Me suosittelemme joustavuutta, jotta voidaan lisätä listalle haitallisia kasveja, mikäli se on tarpeen, kun ajatellaan, miten niitä esiintyy EUn alueella. Mutta delegoitujen säädö, säädösten kautta, eikä täytäntöönpanosäädösten, vaan siis delegoitujen säädösten kautta, me katsomme, että parlamentti ja neuvosto omaavat hyvin paljon toimintavaltaa, koska teillä on mahdollisuus määritellä Onko komissio ylittänyt valtuutensa? Kriteerit, joiden mukaan organismeja voidaan lisätä listalle, on määritelty asetuksen artikloissa. Eli teillä on mahdollisuuksia vahvistaa tai yksinkertaistaa näitä kriteereitä. Jos otetaan nyt delegoituja säädöksiä, niin emme katso, että komissio nyt haluaisi säädellä tätä listaa ilman demokraattista valvontaa. Näin ei ole. Eli me haluaisimme jonkinlaista joustavuutta ja tietysti pitää olla myöskin parlamenttiin ja neuvoston vahvaa valvontaa, jotta voimme nähdä, olemmeko tehneet työtä tyydyttävällä tavalla. Niin puheenjohtaja, tässä se mitä halusin lyhyesti sanoa parlamentin jäsenten puheenvuorojen jälkeen. Kiitoksia puheenjohtaja. Grazie, direttore. Kiitoksia. Ja tässä kohtaa esittelijä Feimo saa vielä puheenvuoron. Vážený pane předsedo, já bych chtěl poděkovat. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää kaikkia niitä, jotka osallistuivat päivän keskusteluun. Tämä on hyvin mutkikas asiakokonaisuus ja mitä enemmän me keskustelemme siitä, sitä enemmän ongelmia nousee esiin. Minusta me kohtaamme ensi viikolla valtavan tehtävän, kun pyrimme laatimaan äänestyslistan ja etsimme sellaisen tuloksen, joka olisi valiokunnan enemmistön hyväksyttävissä. Tulen tekemään parhaani ja kuten sanoin, ensi tiistaina Strasbourgissa kello 14 on varjoistelijoiden kokous ja yritämme saada aikaiseksi äänestyslistan. Haluan kiittää kaikkia heidän käyttämistään puheenvuoroista. Bene, grazie, collega Feimo. Ricordat... Kiitoksia. Ja muistuttaisin, että mietit hyväksytään 11. helmikuuta. Nyt sitten siirrymme kohtaan viisi esityslistalla. Kasvien lisäysaineiston tuottaminen ja asettaminen saataville markkinoilla. Esittelijä on Silvestris. Eli muistuttaisin kollegat, että nyt meidän täytyy keskustella Silvestrin mietinnöstä, ja kuten kaikki tiedätte, kyseessä on hyvin merkittävä ja arkaluontoinen ehdotus. Ja sen osoittaa myöskin se, että yli 1400 tarkistusta on tullut 90 itse esittelijältä. Ja kuten tiedätte, siellä on myöskin tarkistuksia, joilla tähdetään komission ehdotuksen hylkäämiseen. Ja muistuttaisin myöskin, että meillä on ollut tästä aiheesta jo koordinaattorien kokous Strasbourgin viikolla. Ja koordinaattorien kokouksessa kuten olette varmaan kuulleet, on saatu aikaan selkeä ryhmien enemmistö, jotta voidaan hylätä tämä ehdotus tietyin selkein perustein. Nyt me keskustelemme tänään tästä arviosta koordinaattorikokouksen jälkeen. Ja nyt voimme sitten valiokunnassa pohdiskella, kun kaikki jäsenet ovat paikalla – no ne, jotka nyt ovat paikalla. Ja tällä tavalla voimme saada kuulla kaikkien kannat. Eli esittelijä Silversti ikävä kyllä nyt ei ole paikalla. Hän ei nyt päässyt paikalle, koska hänellä oli Italiassa eräs ongelma. Mutta kuten sanoin Strasbourgissa, niin hän noudattaa sitten ryhmien enemmistön kantaa. Ja tällä tavalla valiokunnassa voidaan sitten enemmistöllä tehdä päätös. Me puhumme tästä päätöksestä vielä koordinaattorin kokouksessa heti tämän valiokuntakokouksen jälkeen. Ja meillä on selkeä enemmistö. Ja meillä on ajatuksia, jotka ovat samansuuntaisia. Meillä on erilaisia syitä liittyvät säädöstön monimutkaisuuteen, delegoituihin säädöksiin. Ne tulivat esille koordinaattorikouksessa monissa puheenvuoroissa. Ja näistä syistä avaamme nyt keskustelun. Täällä on jo muutama nimilistalla. Ja tietysti tästä puhutaan vielä koordinaattorikouksessa, jossa tehdään päätös. Britta, Reimers, Bove ja niin edelleen. Eli Britta, ole hyvä. Ja, you. Kiitos. Minulla on perustavanlaatuinen kysymys siitä, että jos asiasta on tullut puhua koordinaattorien kokouksessa, ja se näyttäisi olevan sataprosenttinen yksimielisyys, ja herra Silvestris ei tänään ole ylipäätään paikalla esittelemässä omaa mietintöään, onko ylipäätään mitään järkeä keskustella siitä nyt vai pitäisikö lykätä sitä niin, että kohdentuvat vielä kerran lyhyesti kokoontuisivat ja ottaisivat, saisivat aikaan todellisen yksimielisyyden, niin että meillä sitten joko olisi mietintö keskusteltavana tai olisi yksimielisyys eikä tarvetta keskustelulle. Tämä aivan avoimesti tämä kysymys, koska minä nyt oikein ymmärrä, mikä kiire tässä on. Grazie Britta. Sì, no, l'intenzione la... Kiitoksia. Korjatoikouksessa tarkoituksena oli saada valiokunnan esityslistalle tämä aihe. No nyt kun Silvestris ei ole paikalla, niin tämä oli erittäin hyvä puheenvuoro. Ja sanon tämän nyt kaikille niille, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa. Mutta me palaamme tähän vielä koordinaattorin kokouksessa. Jos on jotain sanottavaa nyt, niin sen täällä tehdä. Eli ehkä voitte nyt ihan lyhyesti puhua koska Silvestris nyt ei ole paikalla, joten tämä kohta esityslistalla on hiukan turha. Eli olen kanssasi samaa mieltä, Britta, mutta tämä nyt on esityslistalle ja tällä on nimiä listalle, eli Jose Bove, Hoisling ja muut. Oui, uh, je pense qu'on est quand même effectivement dans une... Niin, me olemme nyt hiukan erikoisessa tilanteessa, koska täällä on vain 15 parlamentin jäsentä paikalla valiokuntakokouksessa, ja esittelijäkään ei ole paikalla. Eli tämä on nyt hiukan hankala tilanne. Tämä on kuitenkin mietintö, johon on tullut yli 1400 tarkistusta, eli tämä on nyt tilanne, joka ei toimi. Ja tämä osoittaa, että me pysty tekemään kunnolla työtä. No, viime kokouksessahan nyt puhuttiin tietyistä asioista, niistä puhutaan kohta uudestaan, mutta minä sanoisin, että ehdotus, jossa sanotaan, että selitämme selkeästi, miksi emme voi tästä asiasta tällä hetkellä puhua. No on selvää, että ajan, aikataulukysymys on selkeä ja että joka tapauksessa meillä ei ole mahdollista puhua tai saada tätä asiaa päätökseen aikataulussa, mutta meidän täytyy nyt keskittyä viiteen kohtaan, joista täytyy keskustella koordinaattorin kokouksessa ja miksei myöskin ensi viikolla Strasbourgissa – ja voimme näin selkeästi selittää ja sitten äänestää siitä, hyvällä, hylätäänkö tämä teksti vai palautetaanko se valiokuntaan. No ilman nyt, että palataan teknisiin yksityiskohtiin äänestyksen osalta, niin yksi elementti täytyy ottaa huomioon, enkä vieläkään ole ymmärtänyt, mikä on komission kanta tähän. Miksi nyt siirrytään direktiivistä asetukseen? Tämä on mielestäni nyt keskeinen kysymys koska jos siirrytään direktiivistä asetukseen, ei ole ollenkaan sisäisiä mahdollisuuksia jäsenvaltioissa muokata tekstiä. Eli kyseessä on valinta, josta ei ole parlamentissa keskusteltu ensinkään. Tämän komission ehdotus, no ehkä tämä on peruste, ei siitä ole kyse, mutta tämä nyt on keskeinen kysymys ja tämä on poliittinen kysymys. Millä tavalla määritellään nämä valinnat tämän tyyppisissä kysymyksissä. Eli hoidetaanko ne direktiivin kautta vai asetuksella? No mielestäni se on jo kysymys, josta pitää käydä perustavanlaatuista keskustelua. Grazie, grazie Jose. Kiitoksia. Lisäksi tänään komission edustajat ovat paikalla. Täällä on pääjohtaja komissiosta paikalla, eli voimme käyttää nyt tämän ajan, jotta voimme saada lisäselvityksiä komissiolta. Seuraavaksi sitten ihan lyhyesti Hoisling, Girling ja sitten Ayuso. Minä voin ryhmäni puolesta sanoa, että tämä on hiukan absurdia. On absurdia käydä keskustelua tästä ehdotuksesta, kun esittelijä ei ollenkaan ole paikalla. En ymmärrä, miksi hän ei ole paikalla, mutta tämähän on tällaista varjuskeskustelua, kun pohjimmiltaan me olemme tämän esityksen osalta sitä mieltä, että me voi hyväksyä sitä siis, joten mehän mielellämme haluamme kyllä viestittää komissiolle, mitä me haluaisimme saada parempaan muotoon, mitä haluaisimme muuttaa, sen voimme ilmoittaa komissiolle, mutta se, että nyt tällä käytäisiin mitään keskustelua ilman esittelijää, se on minusta absurdia. Sitä ei täällä tarvitse edes aloittaa. Minusta pitäisi konnettorien kokouksessa puhua siitä, miten tätä aihetta käsitellään, koska on olemassa hyvin erilaisia oikeudellisia näkemyksiä, jotka liittyvät esimerkiksi tämän palauttamiseen komissiolle. Ehkä komissio haluaa ottaa asiaa vielä kantaa, mutta minusta ei täällä pidä käydä keskustelua ilman, että paikalla on henkilö, jonka pitäisi ottaa tiedokseen, mitä tässä sanotaan. Ei ollut edes kokousta, mitä kovasti pahoittelen minä odotan kyllä, että jos esittelee ottaa mietinnön hoitaakseen, että hän silloin, jos haluaa tullakin vakavasti hoitaa asian, myöskin tekee sen innostuksella. Joten äh, minä en oikeastaan ymmärrä, että kukaan oli tällä paikalla, joka voisi mitenkään ottaa mitään tietoja ylös. Bene, Girling e poi Ayuso. Girling sitten Thank you, Well, I'm... No, toistan nyt saman, mitä kaikki muut ovat sanoneet on nyt turhaa käydä tätä keskustelua. En tiedä, miten nyt päädyimme tähän tilanteeseen. Me tiedämme, mistä koordinaattorin kokouksessa keskusteltiin Strasbourgissa ja meitä pyydettiin miettimään, miten voisimme ratkaista tilanteen. Ja miten voidaan tilanne ratkaista. Esittelijä ei ollut viime viikolla Brysselissä ollenkaan, enkä minä saanut hänen yhteyttä, vaikka yritin sähköpostitse ja puhelimitse. Eli oli mahdollista, mahdotonta sopia mistään varjoistelijoiden kesken sen suhteen, miten edetään, vaikka meillä oli tiettyjä ajatuksia. Eli on nyt täysin turhaa käydä keskustelua näistä tarkistuksista. Miksi turhata aikaa, kun meidän pitää keskustella koordinaattorin kesken sitten siitä, mitä asialle tehdään? Grazie, grazie, Gil. Kiitos. No ehkä voimme käyttää hyväksi tätä keskustelua nyt, koska täällä on nyt pääjohtaja paikalla, joka ei ollut koordinaattorin kokouksessa. Ja on selvää, että tästä syystä nyt keskustellaan asiasta ja tästä puhutaan vielä uudelleen koordinaattorin kouksessa, eli Ajuso ja Kaadenpa. Si. Kiitos. Täytyy hyväksyä se, että meillä tällä paikalla on pääjohtaja, että meillä on kommentteja ja sitten voimme kuulla, mitä hän sanoo, mutta todellakin meillä on hyvin mutkikas ongelma edessä, koska kysymys ei ole direktiivistä. Kysymys on 12 direktiivistä, jotka muuttuvat yhdeksi asetukseksi, jossa pyritään säätelemään 11 erilaista sektoria yhdessä asetuksessa, joten tämä teksti on aika yleinen luonteeltaan ja on kysymys hyvin teknisistä kysymyksistä. Herra Silvestris on tehnyt suuren mietinnön ja minä haluaisin puhua kerästä kohdasta, joka on ollut hyvin eh, kiisteltö. Hän nimittäin puhuu näistä asioista, jotka liittyvät markkinoille päästä. Hän puhuu sellaisesta asiasta, miten tärkeää on, että on yksinkertainen rekisteri, joka, joka liittyy tähän perinteisiin traditioihin. Kysymys on siis tuotteista, jotka tuotetaan paikallisesti, joka viedään markkinoille pieninä määrinä – tällaisena lisäysaineistona, kasvilisäysaineistona, ja että tämä pienet ja yritykset, joilla on hyvin pieni, pienimuotoista kauppaa ja jolla on pieni määrä työntekijöitä, siis sektori, jos me nyt otetaan pois nämä suuret yritykset, tästä kysymys on sektorista, joka käyttää tätä materiaalia, niistä hyvin suuri osa on pieniä yrityksiä. Esimerkiksi minun maassani 80 prosenttia kaupasta tapahtuu tällaisena pieninä toimina. Esitykset, joita esittelijä siis tekee, ovat minusta hyviä. Hän myöskin toteaa, että tämä lista, joka liittyy kasvin lisäysaineistoon, viljelyaineistoon, että se pitäisi käsitellä omalla lainsäädännöllään ja Meillä on lukuisia etymyksiä metsäsektorilta, jotka tukevat tätä esitystä. Ja on myöskin tietysti huomattava määrä telekotia säädöksiä, eli 90 tässä lainsäädännössä. Mutta haluaisin siis myöskin ottaa sille muutamia asioita. Tämä metsäkysymys, joka voitaisiin jättää ulkopuolelle, on eräitä muitakin yksi, eli se, että tätä erityisiä metsän alaan erityispiirteitä, jotka liittyvät liitteessä yksi, jotka ovat pelkästään sitä koskevia. Ja 90 siis tällaista delegoitavaa säädöstä, ja, mutta osa erityistä asioita koskee kasveja ja ää, siemeniä on asia, joka pitäisi myöskin ottaa, jos pitäisi huomioon kasvin terveys ja se, miten... Tämä velvoittaa, vaatii paljon toimenpiteitä eri jäsenvaltioita ja samanaikaisesti käsitellä, käsitellä myöskin sitä, miten vaikea on valvoa eh, näitä toimia Mitä tulee sitten siihen, että olisi tämän tulevaisuudessa kehittämään näitä säännöntöjä säädöksiä komissiossa. Tämä merkitsee askelta taaksepäin, kun tulee myöskin vakavasti väärintämään, vääristämään erinäisiä markkinoita. Ja lopuksi minusta näyttäisi siltä, että pitäisi aikaan uusi luettelo klooneista, jota vielä ei ole olemassa. Rekisterit ovat hyvin yleisiä, mutta puhuta kasveista, kun kloonit, joita, joista joitakin käytetään. Minusta näyttää siltä, että ne ovat hyvin mutkikkaita asioita ja ne ovat sellaisia, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä. Mutta että tulee näihin yrityksiin, niin määritelmiin, joissa on, joiden vaihto on alle 10 000 euroa nämä kysymys on tällaista rinnakkaisesta markkinasta. Nämä ovat siis ne kommentit, joita halusin esittää ja haluaisin kuulla, mitä pääjohtajalla on näistä sanottavana. Kiitos. Bene, grazie. Kadenbach. Kiitos Kadenbach ja sitten Tarabella. Ja, <clears throat> herzlichen Dank. Um, kiitos. Ensin täytyy myöntää, että me olemme saaneet komission tai olemme odottaneet komission ehdotusta hieman vatsaa nipistellen, koska tässä oli kysymys näistä vanhoista lajeista ja vapaasta esimerkiksi mahdollisuuksista vaihtaa niitä. Ja me olimme tähän hieman suhtaudumme huolestuneina. No me luimme tämän nyt ensimmäisen kerran lävitse ja ehkä nyt sitten kuitenkin tästä löytyy asioita, joista me olemme samaa mieltä. Mutta voin vakuuttaa teille, että tämän parlamentin jäsenet, samoin kuin intressiryhmät parlamentin ulkopuolella, käsittelevät tätä ehdotusta erittäin intensiivisesti ja tämä 1400, reilu 1400 tarkistusta osoittaa hyvin selvästi, että tässä on paljon asioita, jotka eh, ovat meille tärkeitä ja me olemme näistä huolissamme. Sen vuoksi emme voi kaikkea vain hyväksyä. Tänäänkin on jo täällä puhuttu tästä 12 direktiivin yhteydessä tavallaan sitä, että se kaikki kootaan yhteen asetukseen ja korjataan siinä. Ja tämä on asetus, joka tulee sisältämään sitten suurin piirtein sen sama, mitä direktiiveissäkin oli, eli käy, nykyisen asetuksen käyttö on huomattavasti laajempi kuitenkin kuin alun perin näissä direktiiveissä. Meillä ei ole ainoastaan huolenaiheita käytäntöön panosta sen vuoksi, että nimenomaan biodiversiteetti on yksi asia, joka liittyy kansalliseen päätöksentekoon ja siinä tarvitaan kansallista liikkumavaraa. Minä olen itse esittänyt omissa nimissäni samoin ryhmäni nimissä hyvin paljon tarkistuksia ja me olemme tulleet kuitenkin siihen päätöks- johtopäätökseen, että vaikkakin kaikki nämä tarkistukset, että niistä äänestetään ja ehkäpä me kykenemme varjoesittelijöiden kokouksessa löytämään kompromisseja, niin että kaikesta ei tarvitse äänestää, niin siitä huolimatta tämä ei tule olemaan tyydyttävää. Tämä on monilta osin sellainen, että tätä ei voida korjata. Ja tässä on paljon ristiriitoja ja sen lisäksi tällä parlamentilla on todellakin vähän aikaa käsitellä tätä. Tämä on kuitenkin asia, joka koskee hyvin monien intressejä. Ja intressejä niillä, joita kiinnostaa koko tämä kasvien lisäysaineiston tuottaminen ja esimerkiksi puutarhureita ja kaikkia niitä, jotka ovat kiinnostuneita luonnon monimuotoisuudesta, samoin kuin tuotteiden turvallisuudesta. Ja sen vuoksi minä ehdottaisinkin, että tämä ehdotus, jonka me yhdessä esitimme, eli että tämä palautettaisiin takaisin ainakin tässä valiokunnassa tälle olisi enemmistö koska vain sillä tavalla meillä olisi mahdollisuus eh, koota nämä 12 voimassa olevaa direktiiviä järkeväksi yhdeksi kokonaisuudeksi. Ja pyydänkin tukea tälle ehdotukselle. Bene, grazie, onorevole Kadenbach. Adesso... Kiitoksia. Tarabella ja Mon propos ne va pas être de m'étendre sur... En nyt puhu kaikista ongelmista, joita tekstiin liittyy, mutta meillä on nyt mietintö, asetusehdotus, jossa yhdistetään 12 direktiiviä vanhin on vuodelta 1967, ja tarkistukset 1461, eli tässä on paljon tehty työtä. Itse olen esittänyt 32 tarkistusta, jotka liittyvät näihin eri lajikekysymyksiin, joita on saatu avoimella pölytyksellä esimerkiksi sillä. Täytyy puhua pk-yrityksistä eikä mikroyrityksistä. Niillä on ehkä halua kasvaa ja toimia laajemmalla alalla. Tätä ei pidä jättää vain muutamien suuryritysten käsin. Ja kysyisin, tässä on puhuttu torjunnasta, koordinaattorit tekevät päätöksen ja haluaisin vain tietää, mikä tämä hylätään, niin onko parlamentilla silloin vielä mahdollisuuksia vaikuttaa tekstiin, koska sehän on kansalaisten meille antava tehtävä. Koska mitä tälle tapahtuu, että haluaisin kuulla tästä Pudlenkanan. Jos me torjumme tämän, niin mitä komissio sitten tekee? Eikö te meneekö tämä teksti sitten suoraan neuvostoon ilman, että sitä muuttaa? Onko komission pakko muuttaa tekstiehdotustaan meidän kantamme pohjalta? Vai jatkaako teksti elämänsä? Ja me olisimme sitten ikään kuin amputoituja kyvystämme tehdä muutoksia ja parannuksia tekstiin. Nyt elämme erityistä hetkeä. Täällä on vain 15 kollegaa paikalla ikävä kyllä, mutta ja tämä ilmiö tulee lisääntymään lähiaikoina, mutta kun teksti etenee, niin se ehkä etenee ilman meitä. Ja se on riski, jota haluaisin välttää. Ja komission pitäisi vähän kertoa meille aikomuksistaan, mikäli tämä parlamentissa nyt hylätään tässä vaiheessa, niin mitä tapahtuu sen jälkeen. Minua tämä huolestuttaa ja haluaisin tietää, mitä saattaa sitten tapahtua sen jälkeen. Kiitos. Tästä puhuttiin juuri koordinaattorien kokouksessa ja me otimme kantaa tähän – menettely kuitenkin antaa meille mahdollisuuden laatia tästä lausunto, eli ei parlamentti tästä täysin häviä. Mutta aikataulu on tiukka, toiseen käsittely, käsittelyssä on vähemmän aikaa enää sitä toimia, mutta me voimme kuitenkin olla edelleen tämän tekstin kehityksessä mukana. No tästäkin puhutaan sitten vielä myöhemmin. Des ja sitten Agnew. Kiitos puheenjohtaja. Minun täytyy pyytää anteeksi tulin hiukan myöhässä saliin, sillä itse asiassa halusin esittää Sergio Silvestrisin puolesta anteeksi pyydän henkilökohtaisesta syystä tänä vuonna paikalla. Olisin siis ehdottanut jopa, että keskustelu olisi tänään otettu pois esityslistalta. En halua toistaa kaikkea. Voin olla yhtä mieltä siitä, mitä kollega Ajuso sanoi, mutta mitä, ja myös mitä kollega Kaldenba sanoi. Tämä on niin mutkikasta, niin kattavaa, että vaikka keskustelee luomu järjestöjen kanssa. Sielläkin on hyvin erilaisia näkemyksiä. On sellaisia siementuottajia, jotka haluavat pitää kiinni oikeuksistaan. Ja en näe, että tässä nykyisessä mitalassa voimme ottaa huomioon kaiken se, mitä on suunniteltu. Mutta eniten minua huolestuttaa se, mitä kollega Ajuso sanoi, että tässä on siis 90 delegoitua säädöstä. 17. huhtikuun jälkeen oli ainuttakaan kokousta. Enkä minä halua sitten vaalien aikaan olla jossakin kentällä liikkeellä ja joutua vastaamaan delegoidusta päätöksistä, joita minä poliittisesti en voi, josta poliittisesti voi kantaa vastuuta. Ja kielteiset kokemukset delegoidussa säädöksissä nimenomaan maatalousuudistuksen yhteydessä huolestuttavat minua ja minun ryhmäni ehdottaa, että me pitäisi löytää sellainen tie, jolla tämä koko asia siirrettäisiin seuraavalle vaalikaudelle, jolloin sitä voidaan rauhassa käsitellä. Tässä on niin paljon avoimia kysymyksiä, joista kollega Bove puhui, että on todellakin välttämätöntä, että onko siis, voidaan kysyä, onko välttämätöntä, että kaikki nämä direktiivit kootaan yhteen asetukseen, voidaanko joitakin aloja edelleenkin käsitellä omilla direktiiveillään. Tätä ei pystytä enää tämän vaalikauden aikana käsittelemään. Eikä ole mitään akuuttia tarvetta toimintaan. Nykyiset direktiivit ovat pitkälti sellaisia, että kaikki niiden kanssa vielä voivat elää. Olen viime vuosina saanut kuulla vähän valitusta siemenin tilanteesta Euroopassa. On löydettävä jokin tie eteenpäin, Mark Tarabella, jokin tie siinä, että me olemme menettelyn herroja. Varmastikin voimme saada tietoa oikeusyksiköltä asiasta ja voimme koordinaattorikokouksessa puhua tästä aiheesta vielä. Minusta yli ryhmärajojen me löydämme varmasti tien, joka varmistaa sen, että me pysymme edelleen vastuussa siitä, miten menettelyä täällä noudetaan, löytää järkevä ratkaisu seuraavalle vaalikaudelle arvoisa e puhemies Thank you, I would like... Haluaisin toistaa ja vahvistaa paljon sitä, mitä Albert Des juuri sanoi. Minä, minulla on yli 5000, olen saanut yli 5600 kirjettä ja yhteydenottoa tästä aiheesta liittyen kasvien lisäisaineiston tuottamiseen ja markkinoille asettamiseen. Mutta kukaan ei ole kuitenkaan aikaisemmin lähettänyt sähköpostia ja valittanut, joten tässä yritetään tavallaan ratkaista ongelmaa, jota ei ole. Me kaikki tiedämme, että EUn lainsäädäntö on hyvin monimutkaista ja vaikeaa, mutta on kaksi muuta hämäävää äh, näkökulmaa tässä asiassa. Ensinnäkin meillä on yhdistyneessä kuningaskunnassa hallituksessa on valkoista kirjaa, vihreää kirjaa ja äh, Skotlannin Skottiin hallitus julkaisee ruudullisen paperin, mutta tällainen non-paper, tämä nyt on jo ihan uskomatonta. Toinen sekaannus on se, että kaksi tarkistusta äh, on äh, konservatiiveilta. Jotkut heistä ovat nyt täällä paikalla, jotkut eivät. Mutta se, mikä tässä on sekaannus, on se, että DEFRA joka on siis tämä toimeenpaneva maatalouden virasto, ei pidä siitä ajatuksesta, että mitään näistä tarkistuksista hylättäisiin. Eli tässä nyt ollaan aika sekavia. Komissio on nyt tässä haukannut liian ison palan. Heillä ei ole tar- tai sanotaanko näin, että ne, joita tämä koskee, eivät tätä haluaisi. Eli kun asia on tarpeeksi hyvä, niin siihen ei kannata sekaantua. Kiitos. Benegnu Klaas ja e poi ultimo. Klaas ja sitten Jaar. Ja, dank. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä keskustelussa on käynyt selvissä, että kaikki poliittiset kun ovat tehneet yli 1400 tarkistusta, niin meillä ei enää aikaa tehdä tätä työtä loppuun tai löytää vielä yhteisymmärrystä. Mutta siitä huolimatta meidän täytyy nyt käyttää tämä tilaisuus hyväksi komission ja myöskin keskenämme meidän täytyy keskustella tästä sisällöstä. Ja olen kiitollinen Ajusolle sille, että hän otti jo esiin tietyt yksityiskohdat ja ottaisin esiin vielä yhden tärkeän yksityiskohdan, eli heterogeeninen materiaali. Kun ajatellaan asetusta, siellä on hyvin paljon uusia määritelmiä, ja parlamentti ja kollegat ovat vielä kehittäneet lisämääritelmiä eri lajikkeista. Ja miten tästä saadaan sitten järkevä kokonaisuus aikaan? Onko komissio vähän miettinyt tätä vai haluaisiko vain auttaa meitä tässä työssä? Erityisesti se, mikä, että otettaisiin nyt käyttöön tämä heterogeenisen materiaalin määritelmä eli että meillä olisi markkinoilla luotettavia siemeniä myöskin viljelijöille. Ja nyt puhutaan sitten yhtäkkiä monenlaisista erilaisista erotteluista. Nämä ovat hyvin konkreet, tämä on konkreettinen kysymys komissiolle ja me nyt emme varmasti kaikkia näitä tarkistuksia pysty käsittelemään, tältä pohjalta voidaan tehdä työtä. Enkä nyt katso, että meidän pitäisi aloittaa täysin alusta, vaan meidän täytyy jatkaa tämän asian käsittelyä. Ja kuten Des sanoi, meidän täytyisi myöskin hänen kanssaan keskustella tästä. Ja onko järkeä, että kaikki 12 direktiiviä yhdistetään yhdeksi asetukseksi, vai pitäisikö meidän hiukan eriytetysti toimia? No yksinkertaistaminen, byrokratian vähentäminen on yksi asia, mutta ei tämä välttämättä johda byrokratian vähentymiseen, jos 12 tehdään yksi. Se voi monimutkaista asioita, koska monet yksityiskohtaiset kysymykset eivät sovellu samoin, samaan muottiin, ja sitten pitää tehdä liitteitä. Eli kun ajatellaan tätä perusrakennelmaa, niin ehkä meidän ja komission pitäisi miettiä yhteistä ratkaisua, ja tietysti lisäkeskustelua vielä tarvitaan, mutta meillä on kuitenkin aika vähän aikaa enää 18. huhtikuuta asti. Kiitos. Kiitos sitten Peter vielä lopuksi. Kiitos. Ensin tällainen perustalaatuinen kommentti. Olen ensinnäkin yhtä mieltä niiden kollegojen kanssa, jotka ovat sitä mieltä, että jos me otamme itsemme vakavasti parlamenttina ja, ja vielä kun ajattelemme delegoitujen säädösten menettelyä, niin tätä asiaa ei voida kestää loppuun tällä vaalikaudella. Toinen asia on sitten se, jos ajattelen kollega klassia, jos kuitenkin löytää tyyli, jolla voimme keskustella asioista, voimme käydä ajatusten vaihtoa niin, että ei kuitenkaan äh, tulisi sellaista tilanne, että kollegat seuraavalla vaalikaudella lähtisivät liikkeelle aivan tyhjästä. Tätä minä esittäisin koordinaattoreille, että he löytäisivät tällaisen ratkaisuun, joka menisi tällaisen kompromissin suuntaan, mutta olen sitä mieltä, että tätä asetusta ei pidä vielä lävitse tällä vaalikaudella, koska vaikutukset, joita sillä on, niitä me emme vielä pysty näkemään. Olen käynyt monia keskusteluja aiheesta ja saanut monia hyviä ajatuksia, itsekin tehnyt jotakin tarkistuksia, mutta siitä huolimatta haluaisin komissiolle esittää perustavanlaatuisen kysymyksen. Miksi ylipäätään 12 direktiivistä tehdään yksi asetus? sanotaan, että nyt paljossa tehdään yksi, siinä tietysti voi olla järkeä, mutta asetuksessa, kun me pyrimme välttämään direktiivejä, me luomme jäsenvaltioihin sellaista pelivaraa, jossa voi olla tietysti olla järkeä. Tämä oli siis perustavanlaatuinen kysymys. Mikä puhuu itse asiassa sitä vastaan, että nyt ei luotaisi jälleen direktiiviä? Ben, anch'io vorrei fare una domanda. ma no, minullakin on kysymys pääjohtaja Budleelle. Onko muita? Ai, täällä on vielä. Hosling on vielä pyytänyt puheenvuoron. Äh, niin, minusta ei ole järkeä äh, pitää tätä edes keskusteluna. Täällä nyt on pieniä muruja siellä ja täällä ja esittää muutaman kysymys komissiolle ja kaiken kaikkiaan edes halua mitään. Herra puheenjohtaja, kun esittelijä ei ole edes läsnä täällä, niin silloinhan voitaisiin etukäteen jo äh, tavallaan perua koko keskustelu. Ja sitten kriittisesti myös esittelijän suuntaan, hän ei ole paikalla, mutta kertokaa hänelle. Tässä on kysymys siitä, että hän ei ole paikalla, eikä ole kysymys siitä, etteikö hän nyt olisi tätä työtään tehnyt, mutta meidän täytyy nyt koordinaattoreiden kokouksessa löytää jokin keino, miten me voimme yhdessä kohtuullisella tavalla hoitaa tämän asian parlamenttina. Ei niin, että me päätämme tämän tähän keskusteluun, vaan että me haluamme antaa komissiolle oikeanlaiset ohjeet siitä, millä tavalla se voi tehdä paremman ehdotuksen. Sen pitäisi olla meidän tehtävä. Me ei tässä nyt ole kysymys siitä, että me työtä me haluaisi tehdä. Mutta se, mitä me nyt tässä olemme käyneet, niin en minä todellakaan voi pitää tätä minkäännäköisenä kasvien lisäysaineiston keskusteluna Tämä ei todellakaan ole mikään keskustelu. Meidän täytyy nyt käsitellä tätä selkeästi koordinaattoreiden kokouksessa. Haluammeko, että tätä, tätä käsitellään seuraavassa täysistunnossa muodossa eli toisessa, mutta meidän täytyy kuitenkin kertoa komissiolle, mihin suuntaan me haluamme mennä ja että me sovimme siitä täällä, mutta ei, ei tällaisia tyhjiä keskusteluita. Meina. Allora... No niin. Halusin nyt hyödyntää tämän tilaisuuden mutta nyt haluaisin esittää itsekin yhden kysymyksen. Tämähän on hyvin monimutkainen aihe ja tähän liittyy monia direktiivejä, jotka sitten yhdistetään yhdeksi asetukseksi. Niin olisiko mahdollista kuvitella, että pidetään tässä erikseen nämä levivät kasvit? Tässä on kaksi täysin eri asiaa, eli nämä kasvit ja siemenet. Eli Budley No, meidän täytyy aloittaa koordinaattorin kokous, eli nyt ihan nopeasti. Eli pääjohtaja, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen iloinen siitä, että voin nyt vastata tähän. Niin jos tätä keskustelua pitää jatkaa jonain päivänä, niin se on ilman muuta mahdollista. Tämä on hyvin tekninen kysymys, ja tähän vaaditaan herin erikoistuneita tietoja ja tästä syystä tästä tekstiehdotuksesta on käyty hyvin paljon keskustelua. No, ensin Boven Jaarin kysymys, ehkä myöskin teidän puheenjohtaja. Miksi yksi asetus, jossa yhdistetään 12 direktiiviä? No kaksi vastausta. Ensinnäkin nämä 12 direktiiviä on hyväksytty aikanaan viimeisen 45 vuoden aikana – Eli määritelmät eivät aina ole samoja, käsitteet eivät aina ole samoja. Tekniikka on kehittynyt, direktiivit olivat hyvin erilaisia periaatteessa, mutta ei teknisellä tasolla. Jäsenvaltioissa direktiiviä oli siirretty kansalliseen lainsäädäntöön tavalla, joka oli välillä hyvinkin kirjavaa, valvonta ei ollut ehkä liian äh, riittävän tiukkaa, jotta olisi voitu valvoa, että direktiivi on siirretty osaksi kansallista lainsäädäntöä. Ja tämä osoittaa, että joskus erot ovat olleet hyvinkin merkittäviä ja ne ovat haitanneet sitten yhteisön sisäistä kaupankäyntiä. Yksityinen teollisuus, mikroyritykset, pk-yritykset ja suuretkin yritykset ovat tulleet juttelemaan kanssamme jotta voitaisiin yhdenmukaistaa näitä ongelmia, koska markkinoiden saattamisessa oli ongelmia jopa jonkun jäsenvaltion sisällä, jossa oli alueellisia säädöksiä, jotka olivat erilaisia eri alueilla samassa jäsenvaltiossa. Eli näistä kahdesta syystä olemme ehdottaneet asetusta. Sehän on pakollinen sitten samalla tavalla kaikille jäsenvaltioille – mutta kuitenkin olemme säilyttäneet tietyn joustavuuden, koska kaikkea ei voida säädellä hyvin yksityiskohtaisesti tämän tyyppisessä asetuksessa. Tähän asetukseen on haluttu saada mukaan säädöksiä, jotka liittyvät metsiin, vaikkakin metsä on vähän erillinen yksikkönsä. No sitten kaikki metsien ulkopuoliset kasvit, niin niistä tarvitaan laatusertifikaatit, kun taas metsissä tarvitaan sitten alkuperäsertifikaatit, kun ajatellaan kuusia tai pyökkejä. Eli sanotaan, että tässä metsässä on tämän tyyppisiä kasveja, jotka ovat peräisin Saksasta, ja sitten täällä on siemeniä espanjalaisesta metsästä. Eli kyse on sertifioinnista, joka on hiukan erilaista, mutta 80 prosenttia valvonnasta on samanlaista ja 20 ovat sitten eriytettyjä liittyen metsän alkuperään. Tästä syystä halusimme yhdistää metsän muihin lisäysaineistoihin. No, komissio ei ehkä ole riittävän hyvin selittänyt tämän tekstin hienoutta. Olemme saaneet hyvin paljon arvostelua ja on sanottu, että komissio haluaa tehdä palveluksen suurille ylikansallisille yrityksille, neljälle viidelle yritykselle ja samalla tappaa sitten PK-yritykset ja mikroyritykset. Näin ei ole. Me emme ole halunneet tuhota tätä vaihtoehtoista tuotantoa. On totta, että on erilaisia säädöksiä, jotka liittyvät perinteisiin siemeniin. Ja sitten on uusia lajikkeita, jotka täytyy ensin rekisteröidä. Sertifiointi pitää hoitaa viranomaistasolla, mutta me halusimme mukaan enemmän joustavuutta toimijoille – me halusimme edistää innovointia näiden uusien lajikkeiden osalta, jotta ne voitaisiin rekisteröidä helpommin kansallisiin luetteloihin tai sitten eurooppalaiseen luetteloon. Eli meillä on joustavampia toimenpiteitä perinteisten siementen osalta. Mutta myöskin halusimme ottaa huomioon nämä vaihtoehtoiset lajikkeet biologiset vaihtoehdot, erityismarkkinat. Halusimme selkeitä, yksinkertaisia sääntöjä, koska tällä hetkellä on hyvin paljon toimintaa, joka liittyy asetukseen, mutta joka on sen kanssa ristiriidassa. Ja me halusimme ottaa nämä heterogeeniset ainekset mukaan No ehkä voisimme hiukan selventää vielä tätä määritelmää, kuten class, toivoi. Siinä ei ole mitään ongelmaa, mutta me halusimme mahdollistaa pienimuotoisen kaupan tai ilmaisen kaupan, maksullisen kaupan koskien vanhoja siemeniä, perinteisiä lajikkeita – ja meitä on myöskin syytetty siitä, että haluamme tuhota vanhat lajikkeet, vaikka näin ei ollenkaan ole. Me tiedämme, no ehkä olemme tämän huonosti selittäneet, tekstissä on selkeästi todettu, että tämän hetkisessä tilanteessa, kun meillä on perinteisiä siemeniä ja sitten luomu viljelyksessä käytettäviä siemeniä. Sitten Tarabella halusi komissiolta vastauksen, eli mitä tapahtuu siinä tapauksessa, että valiokunta hylkää tekstin tai täysistunto. No meillä on toimielinten välisiä sopimuksia, mutta on selvää, että neuvosto on jo edennyt neuvotteluissaan tästä tekstistä. Neuvosto on tietysti tehnyt parannusehdotuksia, mutta ei ole ottanut huomioon sitä, että tämä teksti voitaisiin kokonaan hylätä. Se olisi tietysti ollut komissiolle paljon hankalampaa, jos neuvosto ja parlamentti yhdessä olisivat kokonaan hylänneet tekstin, mutta nyt neuvosto on jo työstänyt tekstiä ja tehnyt, on tekemässä ehdotuksia, muutosehdotuksia. Eli työ ei ole vielä päättynyt, mutta kuitenkin, jos ensimmäisessä käsittelyssä parlamentti hylkää tekstin, niin neuvosto jatkaa sen työstämistä. Mutta minun asiani ei tietenkään ole tätä määritellään, mutta se menisi sitten toiseen käsittelyyn ja no, siihen sitten liittyisi tietysti kaikenlaisia ongelmia tässä valiokunnassa, maatalousvaliokunnassa ja koko parlamentissa. No niin, tässä se, mitä minä halusin sanoa. Me olemme valmiita tekemään yhteistyötä tämän valiokunnan kanssa ja voimme tulla selittämään ja osoittamaan, miksi tämä teksti on hyvä verrattuna 12 direktiiviin. Voimme osoittaa, että me emme halua tuhota mikroyrityksiä. Alle 10 henkilön mikroyritykset edustavat 93 prosenttia tämän viinialan markkinoista, 81 prosenttia hedelmäalalla, 69 prosenttia prosenttia vihannesalalla ja 70 prosenttia myöskin metsäalalla. Eli tässä on hyvin paljon erilaisia mikroyrityksiä mukana, jotka tekevät tästä alasta erittäin elinvoimaisen. Te tiedätte, että siemenmarkkinat ovat hyvin vientivetoiset Euroopassa. Se on keskeinen Euroopan kauppataseessa. 60 prosenttia siemenistä, jotka ovat markkinoilla maailmassa ovat peräisin Euroopasta. Eli tämä on keskeinen markkina-ala ja ehdottomasti haluamme ylläpitää näitä mikroyrityksiä ja pk-yrityksiä. Niiden on mahdollista tulla markkinoille perinteisten siementen tai luomusiementen kanssa. Kiitoksia puheenjohtaja. Ringraziamo. Kiitoksia Bulelle. Ja nyt jatkamme sitten tämän asian käsittelyä koordinaattorin kokouksessa. Nyt kun olemme saaneet komissiolta näitä lisäselvityksiä. Eli nyt ihan nopeasti vielä, muuten meillä ei ole enää koordinaattorin kokouksessa tulkkeja. Eli kohta kuusi. Työjärjestyksen 120 artiklan mukainen päätöslausumaesitys haaskauksen torjunnasta. koordinaattorikouksessa meidän täytyy nopeasti äänestää tästä. Viime marraskuussa päätettiin laatia lausuntoa elintarvikehaskauksen torjunnasta. Olemme laatineet tästä kirjeen, kuten artiklassa 120 on todettu, ja se pitäisi toimittaa sitten parlamentin puhemiehen toimesta komissiolle. tämänhetkisten sääntöjen mukaan hyväksyä tämä lausunto ja se pitää sisällyttää tämän valiokunnan puheenjohtajan kirjeeseen, puhemiehelle toimitettavan kirjeeseen. Eli Schulz siis laatii tästä kirjeen, joka sitten toimitetaan Barroson komissiolle. Valiokunnan sihteeristö on jo laatinut kirjan luonnoksen joka pohjautuu päätösosmesitykseen, jossa on otettu huomioon poliittisten ryhmien ja koordinaattorin ehdotukset. Eli sopiiko teille se? Oletteko nähneet tämän kirjeen? Jos teille sopii, niin meidän pitäisi äänestää tästä. Ja sen jälkeen kirje sitten toimitetaan puhemies Schulzille, joka sitten puolestaan toimittaa sen komission puheenjohtajalle. Onko vastalauseita? Kaikki ovat samaa mieltä. Meidän pitää äänestää tästä. Eli pyydän, että läsnä olevat nostavat kätensä ylös, jos ovat samaa mieltä. Kukaan samaa mieltä? Hyvä. Vastaan. Vain liberaalit. Ja Agnew. Selvä. Kiitoksia. Komis- valiokunnan kokous päättyy. Pyydän, että koordinaattorit ja... Ei kun hetkinen. Agnewllä oli vielä yksi asia. Hetkinen vielä. Agnewllä oli vielä yksi asia muista asioista. Eli Agni, olkaa hyvä. Just a little bit under any... other. Niin aivan hiukan muuta sieltä. Parlamentin jäsenet ovat varmasti nähneet, että minä olen jakanut tänne kartan ja viestin komission, mitä se kiistän sen, että komissio pystyisi osoittamaan, miten viljelijä voi noudattaa tiukkoja sääntöjä, jotka liittyvät waiting and permitted crops erinäisiin äh, mutkikaisiin kysymyksiin. Tästä kartta voi nähdä, mitä nämä EFA voisivat olla, jotta voidaan vaikuttaa siihen, että niiden vaikutus olisi mahdollisimman vähän ja myöskin katsoa, miten tuhoavaa tämä voi olla. Tämä on se, millä minä heidät haastan. Jos komissaari eivät pysty tähän, miten tähän pystyy brittiviljelijä? Ja todellakin, jos viljelijä tässä erehtyy, niin hän menestää paljon rahaa ja tulee myöskin rangaistuksia. Agnew. Kiitoksia, Agnew. Tämä on pantu merkille. Valiokuntakokous päättyy. Kahden minuutin tauko ja pyydän, että koordinaattorit jäävät paikalle.